Hyvät kollegat, tervetuloa tähän viimeiseen kokoukseen ennen joulutaukoa. Ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsenelle, eh, menen kohtaan yksi esityslistan hyväksyminen ja ottaisin esiin, että eh, eh, tässä Robert Zimmer haluaa, että hänen kohtansa äh, käsitellään ennen kohtaa viisi. Ja äh, Mohan Chartier on pyytänyt, että hänen kohtansa numero 11 äh, käsiteltäisiin ennen 16.15. Ja sitten kakkoskohdassa ehdotan, että siirrämme tämän asian sen jälkeen käsiteltäväksi, kun komission jäsenä on puhunut, jotta ei viivytellä tässä ja haluaisin äh, antaa oikeastaan heti puheenvuoron komission jäsenelle, mutta haluaisin ensin muistuttaa teitä niistä syistä, minkä tähden työllisyysasian valiokunta äh, työllisyyden sosiaaliasioiden valiokunta järjestää komission jäsenen kanssa tämän äh, tilaisuuden. Anna myös puheenvuoron esittelijälle Jutta Steinrukille. Eh, joka on esittänyt suullisen kysymyksen komission jäsenelle. Eh, hyvä komission jäsen, muistatte, että me olemme useaan otteeseen jo kiinnittäneet teidän huomiotanne eh, siihen, miten viedään eteenpäin Euresin uudistusta tai aiotte sitä viedä. Ja Lissabonin sopimus on myös tullut voimaan ja sen nojalta EURES Eureksin osaltakin parlamentilla on enemmän oikeuksia. Me olemme eh, lähettäneet kirjelmiä tästä asiasta, emme ole saaneet vastauksia, joten me olemme huolissamme siitä, miten tämä menettely jatkuu. Sanoisin, että eh, tämä ensinnäkin juridisesta näkökulmasta, eh, minkälaisia seurauksia on sillä, että Lissabonin sopimus on tullut voimaan, kun mietitään sitä, että uudistettaisiin EURES järjestelmää ilman, että parlamentti saa puuttua siihen ja siihen, miten tämä uudistus toteutetaan ja miten kehittyvät yhteispäätösmenettelyt tässä PSCI-kysymyksessä, sosiaalisen muutoksen ja innovaation ohjelma. Tästä siis on esitetty suullinen kysymys. Olkaa hyvä esittäjälle. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kyllä, toden totta, me olemme hyvin tyytymättömiä komission toimintaan, sillä komissio ei ole vastannut meidän kirjelmiimme, koska komissiohan on esittänyt negatiivisia negatiivista kritiikkiä PSI-työskentelyymme liittyen. Miten tässä edetään? Pitäisikö minun lukea tämä suullinen kysymys komission jäsenelle vai miten tässä tehdään? No, mais, niin, äh, cher collègue. Niin, hyvä kollega. Jotta päästäisiin eteenpäin, annan teille puheenvuoron, jotta voitte lukea tämän kysymyksen, mutta jos te haluatte, niin me, minä voin sen tehdä, ellei sitä katsota nyt tarpeettomaksi tässä tilanteessa. Pidetäänkö sitä tarpeettomana? Oikein hyvä, se on tarpeeton. Te olette kuullut tämän suullisen kysymyksen, joka teille on esitetty kirjallisesti, ja voitte siihen siis nyt vastata. Thank you very much, uh, Kiitoksia puheenjohtaja hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Uskon, että eurospäätös, joka komissio on tehnyt, on ollut hyvin tärkeä päätös. Ja siksi olen tyytyväinen, että pääsen tänne keskustelemaan tänään tästä kanssanne, vaikka tähän liittyykin hieman ristiriitaisuutta. Ensinnäkin haluaisin selittää ajan käytöstä, ajan kulusta. Päätöksen tekemiseen tänä vuonna liittyy kaksi syytä. Ensimmäinen poliittinen. Komissio hyväksyi viime huhtikuussa työllisyyspaketin mukaan lukien tämän päätöksen, joka piti sitten hyväksyä lopullisesti ennen vuoden loppua. Muodollinen päätös tehtiin 10. 26. marraskuuta. Sen kuitenkin sisältö oli tiedossa huhtikuusta lähtien ja on tärkeää, että komissio toimi nopeasti. Toisekseen Tämä päätös pitäisi tulla voimaan ensimmäinen tammikuuta 2014, mutta kuitenkin tähän liittyy monia asioita, pitää valmistautua muutoksiin ja siksi se pitää muodollisesti saada hyväksyttyä mahdollisimman ajoissa. Ja jäsenvaltiot ovat jatkuvasti pyytäneet tätä. Käytännössä tähän liittyy kolme esimerkkiä. Meidän pitää vuoden 2013 vuoden aikana ottaa huomioon. Eli seuraavat asiat. Yhteiset akkreditointikriteerit palvelun tarjoajille ja myöskin se, että valinta menettely aloitetaan näiden kriteerien mukaiseksi. Sitä meidän pitää päivittää palvelukatalogia. Siitä, siitä on sovittu eu tasolla. Ja lisäksi pitää ottaa mukaan yksityiset kumppanit EURES-verkoston, jotta jäsenvaltiot ja nämä toimijat saavat tarpeeksi aikaa valmistella verkostoon liittymistä ja voivat myös hakea ajoissa. Sitten tähän liittyy myös tämä hallinnointikysymys, jonka otitte esille edellisessä keskustelussa. Euresin toimintaa hallinnoidaan erilaisilla lainsäädäntövälineillä. Sen luonti, sen tavoitteet ja sen hallinnointi. Niitä hallinnoidaan äh, asetuksella 492. Se liittyy Euroopan unionin toiminnan, toiminnasta laaditun sopimuksen 46 artiklaan. Ja tammikuussa 2014 sitä pitäisi hallinnoida PSCI-välineestä äh, toisaalta ja toisaalta ESR-rahastosta. Ja mikrorahoitusvälineen osalta tässä heijastella niitä poliittisia tavoitteita, joita on laadittu muissa välineissä, eli 492-2011 asetuksessa, ja siksi sitä pitää aina pohtia yhteydessä tähän nimenomaisen asetuksen. Ja päätös, joka tehtiin marraskuussa, selventää näitä operatiivisia tapoja, joilla pyritään verkostoa saman toiminnan. Siinä on eri toimijoita mukana, erilaisia tavoitteita ja myöskin palvelut on määritelty tietyllä tavalla. Nämä säännöt liittyvät 492-2011 asetuksen piiriin ja uusi päätös ei voi siis ratkaisella tavalla muuttaa tätä rakennetta tai eurosverkoston rakennetta sinänsä. Eli jos tämä keskustelu, tässä pyritään vaikuttamaan eurosverkoston rakenteeseen, niin tämä koskee ensinnäkin asetuksen 492-2011 säännöksiä, eikä päätöstä sinänsä. Ja pääasialliset muutokset, joita tässä päätöksessä tehdään, ovat seuraavat. Näiden elimien, elimien ja toimijoiden nimen, nimiä ei kuitenkaan muuteta, eikä rakenteita. Ja toisekseen yksityiset kumppanit voidaan myös ottaa mukaan kumppaneiden joukkoon, kun sovelletaan tätä tapaus oikeutta. Ja se, että tässä tulee uusia kumppaneita, tämä on toinen, yksi lisäargumentti sille, että päätös pitää tehdä ajoissa, jotta jäsenvaltiot ja nämä toimijat saavat tarpeeksi aikaa valmistella verkostoon liittymistä ja voivat myös hakea tarvittaessa tai lähettää hakemuksensa. Ja sitten työmarkkinaosapuolia koskevat säännöt säilytetään, heitä kuullaan näissä toiminnoissa jota ei ole tähän mennessä aikaisemmin tehty. Ainoa ero on se, että komissio tekee yhteistyötä kumppaneiden kanssa, työmarkkinaosapuolten kanssa eri aloilla. Ne ovat mukana sellaisissa asioissa, jotka niitä, niihin kuulu, niille kuuluvat, eli koulutus, tiedon, tiedotus ja niin edelleen, mutta kuitenkin ne eivät ole mukana esimerkiksi IT-töissä tai muissa työpaikkatiedoissa, joita ne eivät anna. Eli työmarkkinaosapuolet eivät automaattisesti ole mukana kaikissa toiminnoissa, vaan sellaisissa toiminnoissa, jotka ovat niille tärkeitä. Vahvistan tänään teille ja toivottavasti voimme vahvistaa tätä sitoumusta, jos tar- tar- niin tarvitaan. Ja lopulta haluan vielä sanoa, että asetuksen 492-2011 äh, tarkistus liittyen tähän EURES kohtaan on suunnitteilla ohjelmassa vuodelle 2013. Tämä tehdään artiklan 46 pohjalta, SEUT-sopimuksen artiklan 46 pohjalta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että EURES-verkoston tulevat muutokset ovat sellaisia, joista lainsäätäjä osapuolet yhdessä päättävät. Toivottavasti voin selvittää tätä, jos tämä teitä auttaa. Ja ne voimme tavata parlamentin jäseniä, jotka hoitavat tätä asiaa, että voimme keskustella tarkasti siitä, että mitä tässä tehdään, mitä ei tehdä. Ja jos tässä on ongelmakohtia. Tämän prosessin lopussa kun lainsäätäjä tämän hyväksyy, niin komissiolla on aikaa sitten arvioida vaikutuksia, jos sellaisia on. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Jutta Steinbrück. Eh, Jutta Steinbrück ensin. Eh, Herr Arvoisa komission jäsen, paljon kiitoksia näistä antamistanne tiedoista. Kyse on perustavaa laatua olevasta asiasta. Täytäntöönpano päätös lähtee olettamuksesta, että EURES kuuluisi siihen kuuluisi muun muassa PSI, mutta tämän antamani vastauksen jälkeen on jäänyt edelleenkin epäselväksi se, että miksi komissio on voinut odottaa sosiaalirahasto ja PSI-dialogin tuloksia. Ja tästäpä syystä tämä voimaanastumispäivä on vasta ensimmäinen ensimmäistä 2014. Ja te kerroitte meille oikeastaan kaiken sen, mikä löytyy täytäntöönpanopäätöksestä. Mutta minun mielestäni täältä puuttuvat viittaukset näihin ongelmiin, jotka olemme maininneet omassa kysymyksessämme. Kun katsotaan yhtäältä täytäntöönpano päätöstä PSCItä, niin kyllä ne liittyvät toisiinsa – Esimerkiksi täytäntöpanopäätöksen johdanto-osassa sanotaan, että rajat ylittävät EURES-toimenpiteet voidaan rahoittaa tai rahoitetaan sosiaalirahaston kautta. Sitä me emme tiedä, sitä te ette voi tietää, koska neuvoston ja parlamentin kolmikanta neuvottelut eivät ole vielä päättyneet. Eli lähdette olettamuksesta, mutta ette faktoista. Ja sitten päätös päätöksessä sanotaan, että sosiaalirahasto PSCI sitä sun tätä, mutta tässä kuitenkin lähdetään olettamuksesta, vaikka mitä lopullista päätöstä ei ole vielä tehty, ja sitten nämä kohdennetut liikkuvuusjärjestelmät. Molemmissa teksteissä kyseiseen aiheeseen kylläkin viitataan, ja myöskin niiden arviointiin. Minun mielestäni on ihan selvää, että ilman lopullisia neuvottelutuloksia, olette ikään kuin lähteneet ennakoimaan poliittista tahtoa. Ja edelleenkin olen samaa mieltä, kuten aikaisemminkin, varmaankin tässä puhun muiden PSCI-esittelijöiden kanssa siitä, että tämä ei ole meitä tyydyttävä lähestymistapa. Kiitoksia. Elizabeth äh, Also, ich glaube, die Kommission hat sich hier in Mielestäni komissio on kyllä ajautunut melkoiseen umpikujaan. Hankala tilanne on kyseessä, sillä komissio on suinpäin lähtenyt tekemään jotain, millä ei ole minkäänlaista yhteyttä käytäntöön. Sillä käytäntö on osoittanut, että vuosien ja vuosikymmenten ajan institutionaalinen neuvontakeskus on kes, kehittynyt ja sitä on aina rahoitettu eurooppalaisen keskuksen eli Euroksin kautta, koska se on se paras lähestymistapa, eli tämä naapuruuskumppanuus. Ja se on yksi keskeisimmistä vapaan liikkuvuuden periaatteista, koska ihmiset asuvat rajan toisella puolella, mutta työskentelevät rajan toisella puolella. Tämä ei tapahdu Kyproksella tai Maltalla, vaan Euroopan ytimessä monessakin maassa. Mitä tulee näihin rajanaapuruussuhteisiin tulee, niin me lähdimme liikkeelle sosiaalisesta vuoropuhelusta ja perustamissopimuksista. Ja vanhoissa EURES-asetuksissa työmarkkinaosapuolilla oli toisenlainen rooli kuin tässä komission uudessa ehdotuksessa tai päätöksessä. Ne olivat aikanaan riippumattomia ja oli itsestäänselvyys, että eurosasetuksen osia toteutetaan. Niillä oli keskeinen merkitys. Te sanotte, että kyllähän ne taas löytyvät tästä, mutta kun katsotaan nimenomaan sitä tekstiä, niin niitä ei sieltä löydy. Siellä sanotaan kylläkin, että voidaan – Eli kyse ei ole mistään itsestäänselvyydestä, kuten aikaisemmin asetustekstissä sanottiin. Silloin työmarkkinaosapuolet itse päättivät asiasta, koska työmarkkinaosapuolilla oli keskeinen merkitys tässä koko prosessissa. Työtoimet oli ke- keskitetty todellakin tukea tarvitseville tahoille. Ja sitten tämä sosiaalirahasto ja PSI. Se mitä sanotte ei pidä aivan täysin paikkaansa. Ei voida sanoa, että meillä ei olisi minkäänlaisia viittauksia sosiaalirahastoteksteissä. Meillä on yleisluonteisia mainintoja, eli sanotaan, että mikäli jäsenvaltio niin tahtoo, niin se voisi toimia näin. Eli yksi jäsenvaltio, mutta silloin kun puhutaan rajakumppanuudesta, niin silloin kyse on kahdesta tai jopa kolmestakin jäsenvaltiosta. Sosiaalirahastossa nimittäin sanotaan, että jäsenvaltiot voivat itse päättää, mitä tekevät. Jos eivät halua toimia, niin silloin kansallisessa ES sosiaalirahasto-ohjelmassa tätä ei mainita. Puola, Tsekki, Saksa, itse olen mukana näiden kolmen maan järjestelmässä ja mikäli halukkuutta ei löydy, niin rahaakaan ei ole käytettävissä. Tämä on minun mielestäni aivan järjetön ajattelutapa kansallinen ohjelma, joka on riippuvainen kansallisista täytäntöönpanosta, niin sillä yritetään rahoittaa eurooppalainen järjestelmä. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta olemassa kuin eurooppalainen rahoitus. Ja kolmanneksi todettakoon, että asetuksessa todetaan, että ne, jotka rahat saavat, niin joutuvat esittämään tiettyjä tuloksia ja on olemassa tämmöinen tulosluettelo, mutta siellä ei viitata työmarkkinasosapuoliin vaan sanotaan, että heidän pitäisi tehdä sitä sun tätä, mutta käytännössä he eivät vastaa edes tämän tyyppisistä töistä. Eli tämä luettelo aikoistaan oikeastaan aiheuttaa juuri nämä ristiriitaisuudet ja tekee tämän yhteistyön mahdottomaksi. Ja me tiedämme, että tästä ehdotuksesta ja tekstistä ne löytyy myöskin jotain sellaisia, mitkä eivät käytännössä voisi toimia. Te siis sanotte, että jos näihin kriteereihin ei vastata, niin silloin rahaa ei ole tarjolla. Eli kymmenen vuosien ajan tämä menestyksekkäästi toimittu, toiminut vakaa järjestelmä nyt vain vesitetään. Tämä on tämänhetkinen tilanne kun katsotaan komission uusinta ratkaisumallia. Ja minä nyt todellakin toivon, että mitä piki, miten korjaatte nämä puutteet ja teette yhteistyötä parlamentin kanssa, koska meillä on kokemusta, koska meillä on yhteydet rajakumppanuusmaihin. Kyse ei ole mistään mahdottomista summista, kyse on tärkeästä rakenteellisesta kehyksestä ja pienestä summasta, jota kuitenkin kaivataan. Ja jos nämä varat poistetaan, niin silloin se on kyllä melkoinen virhe. Kiitoksia. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Komission jäsenenä aion toistaa sitä, mitä kollegat sanoivat, mutta haluan eh, yhtyä heidän ajatuksiinsa siihen, mitä sanoi esittelijämme eh, tästä PSCI-hankkeesta ja rajat ylittävästä kumppanuudesta ja siitä me halusimme tiivistettyä yhteistyötä ja haluaisin palata juuri näihin ehdotuksiin, jossa Euressa hanketta muodostetaan uudestaan. Minä odotan komission ehdotuksia, mutta olen pahoillani siitä, että tässä ei ole mitään lopullista ja ei ole mahdollisuutta saada tietoa ammatillisesta koulutuksesta, jotta päästäisiin sitten EURESSA portaalin kautta käsiksi siihen niin, että olisivat palaset kohdallaan. Kyse on siis työn saatavuudesta – vaikka profiili, työnhakijan profiili ei vastaa sitä, mitä alun perin haettiin. Ja minun mielestäni tässä on hiukan sekavuutta komission ehdotuksessa, eli nämä pätevyydet ja eurooppalainen koordinointitoimisto, Eures-toimisto. Minä en aivan näe täysin ymmärrä. Minun mielestäni tässä kyse on yhteisistä viittauksista ja en tiedä oikein kumpaan tässä viitataan. Ja sitten ehkäpä eh, kolmikantaneuvottelun yhteydessä eh, tämä nähdään minä, minulle tämä on ensimmäinen, mutta nyt on eh, aika vaikea hyväksyä sitä, että neuvottelujen aikana komissio muuttaa Euresia ja ehdottaa erilaista rahoitusta kuin mitä alun perin ehdotettiin. Eh, ja meillä ei tuolloin ollut käsissämme näitä eh, papereita edessä. Eh, sanottiin, että eurosta tulee kalliimmaksi. Mutta metodista minä olen aivan samaa mieltä kuin esittelijä. Olen samaa mieltä siitä, että eh, meille olisi pitänyt esitellä tämä hanke eh, paljon aikaisemmin. Nyt on vaikea sitä käsitellä eh, tässä kolmikantaneuvottelun kesken. Excuse me, I didn't hear you, madam. Niin, anteeksi, en kuullut. Niin, ihan lyhyesti. Luen läpi tämän oikeus tekstin, joka liittyy tähän, enkä aivan ymmärrä sitä, enkä nyt esitäkään ymmärtäväni jotain siitä ymmärrä, mutta tämä on hyvin monimutkainen, tämä onkin osa ongelmaa, kaikki on niin epäselvää. Voin vain toistaa sen, mitä kollegat ovat sanoneet, meillä pitäisi ollut, olla ollut tämä keskustelu aikaisemmin, ja nyt meillä on kolmikanta neuvottelut, menossa, me emme ole saaneet neuvostolta tukea, meillä on ollut tietoa, ei mitään. Eli tässä on vain ollut tällainen tiiliseinä vastassa. Ja koska emme komissiolta saaneet eh, kolmikantaneuvottelujen aikana mitään tästä tietoa sisällöstä, niin me emme päässeet eteenpäin. Ja sanoitte, että tämä ei vaikuta Euresin rahoitukseen, mutta on kuitenkin mahdotonta tietää eh, kolmikantaneuvottelujen keskellä, mikä tilanne on. Eli on todella tilanne tässä nyt muutetaan. Kyllä kuulin, mitä sanoitte tästä että puhutaan enemmän valiokunnan kanssa, tai puhutaan enemmän valiokunnan kanssa, mutta meidän pitää löytää ratkaisu tähän. Ja todellakin tukisin tässä esittelijää ja myöskin kollegoja kommenteissaan. Kiitoksia. Minä haluaisin tässä vain sanoa komission jäsenelle, sanoin tämän jo Nera Ryselierille. Olen kokouksessa hänen kanssaan. Ymmärrän kyllä, että tässä on myös poliittinen ö, ulottuvuus ajatellen työllisyyspakettia. Mutta kun tämä, nämä säädökset tulee, tulevat voimaan 2014 alusta, Eures, siinä on tulossa uusia uutuuksia ja Kyse on myös globaalistumisesta ja tuesta vähävaraisille. Tässä ehkä unohdetaan asioita, mutta tässä aivan selvästi ollaan kansallisella tasolla heikommalla. Ja minkä tähden? Tämähän oli paljon kiireellisempi asia kuin meillä on muita käsittelyssä Tämä on aikataulullisesti ongelma ja e, tämä liittyy myös Lissabonin sopimuksen voimaantuloon. E, odotan vastaustanne ja e, nyt ehkäpä kun komission jäsen lähtee, niin järjestämme suljetuin ovin kokouksen, jotta voimme päättää, miten menettelemme jatkossa. Komission jäsen, olkaa hyvä. Uh, Madam Chair, honorable members. Uh, niin, hyvä puheenjohtaja ja hyvät jäsenet, tämä on meille hyvin tärkeä keskustelu. Ja tämä koko tapaus antaa meille tärkeitä oppiläksyjä, ei ainoastaan minulle itselleni, mutta myöskin koko henkilöstölle. Meidän pitää antaa selitys ajoissa ehdotuksistamme ja pidän nyt hieman huon, va, huonona sitä, että kun tätä tilannetta pitäisi analysoida, niin jotkut näistä vastauksista on saatu liian myöhään. Ja haluaisin vain selventää tämän. Tämä oli osa tätä taustaa liittyen keskusteluihin, jossa, johon tässä viitattiin. No, kuitenkin uskon, että on joitakin hyvin tärkeitä asioita, jota kaikkien meidän pitäisi pohtia. Kun puhutaan tästä kiireisyydestä, niin me tar- tarkoitamme sitä, että työllisyys- tai työttömyystilanne Euroopassa on hyvin dramaattinen ja tässä parlamentissa on puhuttu asiasta hyvin moneen, ot- moneen otteeseen, monen otteeseen. Ja kun kävin joissakin jäsenvaltioissa viime aikoina, ihmiset kysyivät minulta, myöskin lehdistö, että haluaisiko komissio, että nuoret lähtisivät maista pois ulkomaille. Ja minun vastaukseni on se, että komissio haluaa, että nämä ihmiset löytävät työpaikat ja löytävät työpaikat sieltä, mistä työpaikka on. Ja yhä enemmän ja laajemmin nykykriisistä johtuen ja sen vaikutuksista johtuen monet työmahdollisuudet ovat ulkomailla. Ja niitä voi löytää vain, jos tehdään parempaa yhteistyötä julkisella ja myöskin yksityisellä työllisyyssektorilla. Ja, ja tämä on kiireellinen asia. Komissio on vastannut siihen hyväksymällä työllisyyspaketin, nuorisotyöllisyyspaketin ja lähes koko sisältö tässä päätöksessä, josta keskustellaan, on otettu mukaan tähän työllisyyspakettiin keväällä ja olen hyvin ylpeä siitä, kuinka tämä asiakirja on otettu hyvin vastaan myöskin Euroopan parlamentissa ja laajemmaltikin kaikkien sidosryhmien verkostossa. Euresin toiminnasta meillä on hyviä argumentteja toiminnan puolesta, vaikkakin toiminta tällä hetkellä tarkoittaa valmistelua sellaiselle asialle, joka sitten vasta toteutuu myöhemmin. Euresin toiminnan ja toisaalta sen tulevan rahoituksen välinen suhde on sellainen, että meidän pitää todellakin katsoa tässä keskustelussa tätä ajanjaksoa halusimme parantaa olemassa olevan järjestelmän toimintaa se on ollut jo käytän, käytössä ja sen pitää vastata nykytilanteeseen syvenemään kriisiin. Ja sitten toisaalta taas puhutaan tulevaisuudesta ja tulevasta rahoituksesta ja budjetista. Ja PSCI on osa ehdotusta, rahoituskehyksestä vuosille 2014-2020 ja olemme monen kertaan sanoneen, sanoneet ja voin myös toistaa tämän nyt, että jos tämä jatkuva keskustelu PSCIstä mahdollistaa uusia asioita liittyen Euresin itseensä, niin todellakin olemme valmiita ottamaan nämä asiat huomioon joko siinä vaiheessa, kun asetusta tarkastella uudelleen tai jos tarpeen, niin ehkä jopa aikaisemmin sen kiireellisyydestä johtuen, koska se on niin tärkeää. On tärkeää, että olemme samalla linjoilla Euroopan parlamentin kanssa ja haluamme myös olla samalla linjoilla työmarkkinaosapuolten kanssa. Tämä on meille erittäin tärkeä periaate. Me tiedämme omat vastuualueemme, siinä, että työmarkkinaosapuolet ja tärkeät sidosryhmät pitää ottaa mukaan kaikkiin työllisyyspolitiikkaan liittyviin päätöksiin, Euroopan, joita tehdään Euroopan komissiossa. Ja minun pitää nyt toistaa, että se, miten itse ymmärrän marraskuun päätöstä, se ei vaikuta kielteisesti työmarkkinaosapuolten tehtävään ja asemaan Euresin hallinnossa. On joitakin teknisiä asioita ja haluaisin painottaa, että nämä ovat teknisiä asioita, joissa työmarkkinaosapuolet eivät ehkä ole mukana toiminnassa, mutta kuitenkin tämä asia vaatii jatkuvaa keskustelua, jatkuvaa tutkiskelua ja haluaisin todellakin antaa selvityksen tästä Aasiasta ja myöskin ammattikoulutuksesta, josta mainittiin, ja myöskin yleisesti työmarkkinaosapuolten tehtävästä ja roolista. Minä tiedän, että vaikka annankin teille yksityiskohtaisen vastauksen, niin se ei välttämättä päätä keskustelua tähän liittyen nämä rahoitusnäkökulmat ja keskustelu pitää jatkua, ei ainoastaan Euroopan parlamentissa, mutta myös neuvostossa. Olen avoin kaikille lisäselvityksille ja yhteistyölle. Jos tarvittaessa voin myös antaa näitä kirjallisesti, koska me todellakin toimimme Lissabonin sopimuksen sääntöjen mukaisesti meidän pitää toteuttaa omia tehtäviämme ja velvollisuuksiamme, ja tämä ei ole poikkeus tämäkään. Hyvä komission jäsen, minä tiedän, että teillä on tiukka aikataulu, joten kiitoksia kovasti, että tulitte tänne vastaavaan, vastaavaan näihin suullisiin kysymyksiin. Nämä ovat sekä poliittisia että juridisia ongelmia, ja niistä olemme olleet vastuussa. Me olemme käyneet tästä kirjeenvaihtoa jo pidempään. Neljäs päivä heinäkuuta esitettiin tämä kysymys ja alun perin nämä näkemyksen vaihdot liittyvät ennemminkin poliittiseen näkökohtaan tässä uudistuksessa Euresin osalta, ennemminkin poliittiseen kuin juridiseen puoleen. Haluan kiittää teitä panoksestanne tässä vaiheessa ja tapaamme sitten ensi vuonna uudestaan. Haluan kiittää teitä ja pyytäisin, että kollegat, kollegat asettautuvat nyt suljetuin ovin pidettävään kokoukseen. Se tarkoittaa sitä, että kaikki tarkkailijat pyydämme heitä poistumaan salista, myös vierailijat. Äh, joutuvat poistumaan ja tänne voivat jäädä ainoastaan jäsenet, äh, oikeudellinen yksikkö ja avustajat sihteeristä. Kiitos. tarkistus, jonka on esittänyt EPP, ja siinä sanotaan, että otetaan, varmistutaan siitä, että kaikki nuoret EU-kansalaiset ja lailliset EU-ssa oleskelevat, jos ei olla tätä vastaan, niin voimme hyväksyä tämän. Ja sitten toinenkin suullinen tarkistus, joka on S- D-ryhmältä, ja siinä otettaisiin mukaan up to the age of 25 years, eli 25-vuotiaaksi asti ja äskettäin valmistuneet, onko kukaan vastaan. Tästä siis kompromissi A muutettuna puolesta vastaan tyhjää, kompromissi A hyväksyttiin. Ja sitten muut tarkistukset raukeavat. Ja menemme kohdan kaksi jälkeen 18 Emeli Turunen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niin sitten 19 on vedetty pois. Edelleen kohta kaksi. Tarkistus 20 tuli mukaan jo. Ja tarkistus 21 Alejandro Serkas puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tämä katsoa vielä koneellisesti. Tarkistus 21. Le vote est ouvert, tout le monde a... Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. 20 puolesta, 13 vastaan, neljä tyhjää, hyväksytty, eikä siinä tarvinnut mitään katsoakaan. 22 tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 23, se on vedetty pois. Ja sitten kompromissi B, jossa on kolme ryhmää ja suullinen tarkistus liberaaleilta ja eh, näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 25 eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kaksi edelleen. Tarkistukset 27, 8 raukesivat. 29 Savaurilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kohta kolme uusi tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten johdantosan kappale, että A, tarkistus 2, verkkaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale B, tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä. Serkas puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi. Turunen mm, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale B uusi. Tarkistus 6 vedetty pois, joten johdantosan kappale C, Alessandro Serkas 7 puolesta tyhjää. Hyväksytty sitten tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhdeksän puolesta vastaan, no, eli puolesta yhdeksän. Tarkistus yhdeksän puolesta ja vastaan. Tyhjää. No niin, tämä täytyy katsoa vielä. Taisi olla hyväksytty, mutta täytyy katsoa vielä, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 12 vastaan ja 5 tyhjää. Eli hyväksytty. Ja sitten johdantosan kappale C, tarkistus 10, Serkassa siinä suunnilleen tarkistus. Eh, jos kukaan ei vastusta, äänestämme tällä tavoin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten eh, johdansa kappale D, tarkistus 11, ja siinäkin suullinen tarkistus, eh, jos ei kukaan vastusta suullista tarkistusta, tarkistus 11 muutettuna puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten tarkistus yksi serkas puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten koko teksti eh, sähköisesti äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ja äänestys päättyy. 36 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjää. Kiitoksia teille. Nous en venons. Ja nyt palaamme esityslistaan. Menemme kohtaan neljä esityslistalla ja annankin puheenvuoron tästä edustaja Karnoffille. Hän on edustaja McIntyren tilalla. Ja tässä tarkastellaan 46 tarkistusta, eh, joka koskee sisämarkkinoiden hallintokysymystä. Tämä on lausunto IMKO-valiokunnan mietintö. Tästä Kavla. Ladies and gentlemen, let me to speak on behalf of my colleague. Niin, hyvät naiset ja herrat, puhun nyt kollegan Rovan McIntyren puolesta, joka ei päässyt paikalle. Ensinnäkin esittelijän puolesta haluan kiittää niitä, jotka ovat tehneet tarkistuksia tähän lausuntoon. Ja kun on ensi kertaa, hän esittelee on lukenut ensi kertaa nämä tarkistukset, hän suurinta osaa niistä voi tukea, mutta kuitenkin on joitakin, joita hän ei voi tukea. Jotkut tarkistuksista ovat tuoneet uusia ajatuksia ja tekevät tästä tekstistä paremman. Esittelijä toivoo, että voisimme jatkaa yhteistyön hengessä ja että voisimme tuottaa hyvän lausunnon, jossa olisi siis selkeitä konkreettisia ehdotuksia johtavalle eh, valiokunnalle. Hän esittää monia kompromissitarkistuksia ja myöskin on yhteydessä joihinkin kollegoihin liittyen tarkistuksiin, joita hän ei ota mukaan näihin kompromisseihin, mutta joita kuitenkin josta haluaisin lisää selvityksiä. Ehkä voimme sitten ehdottaa jotakin suullisia tarkistuksia. Ja valmistelija on sitä mieltä, että on tärkeää, että emme IMKON työtä tai tee päällekkäistä työtä ja pysyttelemme oman valiokuntamme toimivaltuuksien puitteissa liittyen sisämarkkinoihin. Ja nämä pääasiaiset kohdat, joita haluaisin esittää, seuraavat. Sisämarkkinat ei ole katsottu olevan tärkeässä roolissa Euroopan 2020 strategian tavoittamisessa, eli kestävän kasvun edistämisessä Euroopan unionissa. Ja komission tiedonannossa sanotaan, että jotta saavutettaisiin tämä EU 2020 eh, tavoitteet, niin pitää asianmukaisesti täytäntöpana EU-lainsäädäntöä. Ja se sanoo jälleen, että direktiivit joita ei ole siirretty oikeassa ajassa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Näiden määrä on lisääntynyt ja myöskin näiden täytäntöönpanojen lykkäykset ovat lisääntyneet. Ja vaikka sääntöjä oikean oppisesti siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä, ne eivät käytännössä välttämättä toimi. Ja kun ajatellaan työllisyysnäkökulmaa, niin tässä lausunnossa halutaan ottaa huomioon näitä asioita, joissa voidaan parantaa tilannetta, jotta voidaan taata tuleva kasvu ja työpaikkojen lisääntyminen. Ja, ja tässä on otettu esille esimerkiksi hallinnollisen taakan vähentäminen, pk-yritysten ja mikroyritysten tilanne ja myöskin yhden luukun periaatteen kehittäminen ja se, että parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa ja myöskin tiedotusjärjestelmää erityisesti ammattipätevyyksien tunnustamisessa. Ja on erittäin tärkeää, että tehdään perustavanlaatuinen vaikutusten arviointi ja pyritään myöskin hyviä hyviä älykkäitä asetuksia edistämään seuraavan kahden vuoden aikana. Tämä on tärkeää. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Sitten Alejandro Serkas. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin äh, Kutsulinon äh, nimissä, puhua ei päässyt paikalle, sanoisin äh, Rova McIntyre, että tämä on hienoa tietä ja haluaisin painottaa pariakin näkökohtaa, jotka voivat olla ratkaisevia silloin, kun jatkossa ja D ottaa kantaa näihin asioihin. Tässä haluaisin ottaa tietyn tarkistuksen ja toinen kommentti yleisesti. Ensinnäkin meidän kantamme pitää ottaa tässä asiassa huomioon. Ensimmäinen tarkistus, joka on meidän osaltamme tärkeä, 31, 32, 33 ja Stephen Hughes, Steinbrück Siinä viitataan niihin näkökohtiin, jotka ovat meidän mielestämme aivan olennaisia. Ja pitää säätää lakeja paremmin. Se ei tarkoita sitä, että unohdetaan sosiaaliset kysymykset. Ja joskus on sellainen tapa, että poistetaan hallinnollisista syistä nämä säännökset, että ei määritellä mitään ja säädellä mitään työsuojelukysymyksissä, terveys ja turvallisuus. Eli tässä puhutaan epäjohdonmukaisuuksista, jotka liittyvät varsinkin sosiaalikysymyksiin ja työllisyyskysymyksiin. Meidän täytyy tässä miettiä, minkälaisia valtuuksia on IMKO-valiokunnalla ja meidän valiokunnallamme. IMKO-valiokunta ei ole mitenkään työllisyysvaliokunta ja joka tapauksessa meidän mielestämme tässä pitää olla oikea suhde sosiaalipolitiikalla ja sisämarkkinoilla. Tätä emme voi hyväksyä sosialisteina ja tässä kyseenalaistetaan koko ajan tämä lainsäädäntö, joka liittyy työterveyteen, turvallisuuteen. Ja sitten viimeinen kohta, jota en ymmärrä, tämä, että kesitellään sääntö, säädös toisen sisään. Tämä on enemmänkin Kiinaa kuin mitään Englantia. Eli kaikki uudet säädökset, jossa, joita tulee, ne tulevat vanhojen tilalle. me minun mielestäni Tätä ei todellakaan voida hyväksyä. Nämä säädökset, joita pitää noudattaa, eh, kyse on eh, sisämarkkinosäännöistä, mutta eh, ei tässä uusi voi vanhaa sivuutta tolla, tällä tavoin suoraalta kädeltä. Eli tämä o kahdeksan kohta on tässä suhteessa todellakin ratkaiseva. Ja sitten tarkistus seitsemän. Siinä meillä on kantamme sisältökysymykseen, niin kuin Kutsulino sanoi Seiskasta. Sisämarkkinat on ratkaisevassa osassa, kun puhutaan Euroopan tulevaisuudesta 2020, mutta eh, se ei ole ainoa tärkeä asia, ei, emmekä me halua, että sosiaalipolitiikka laitetaan sisämarkkinoiden palvelukseen, vaan päinvastoin eh, sisämarkkinat eh, toimivat paremman sosiaalipolitiikan puolesta, paremman työllisyyden, korkeamman työllisyyden puolesta, kansalaisten hyvinvoinnin puolesta ja tällä tavoin sisämarkkinat markkinat toimivat eh, kansalaisten puolesta. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Herra Kosa. Köszönöm a szót. Nagyon rövid leszek, és nem akarom robolni. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Esitän asian hyvin lyhyesti. Minä toimin varjoesittelijänä EPPn puolesta ja halusin kiittää näistä alustuksista ja yhteenvedoista. Voinen olettaa, että kompromisseja tarvitaan sillä, kun katsotaan tarkistuksia, niin ne ovat oikeastaan hyvin paljon toisistaan poikkeavia. Meidän täytyy vain todeta suoraan, että nykyiset ratkaisumallit eivät ole toimineet täysin tyydyttävällä tavalla. Eli jos sisämarkkinat halutaan panna täytäntöön, niin me tarvitsemme uudenlaisia ratkaisumalleja, uusia ehdotuksia. Mutta nämä ristiriitaiset lähestymistavat vievät pontta tästä koko projektista, joten aika hankalaksi menee kompromissien muotoileminen mitä tulee valtion monopoleihin tai keskittymiin tai komission toimivaltuuskysymyksiin – Näiden asioiden tiimoilta on tarpeen, että kaikki ryhmät tekevät myönnytyksiä. Ja ihan lyhyesti vielä omasta tarkistuksestani sen verran, että mitä tulee vammaisten asemaan, niin meidän tulisi varmistaa, että ryhdytään vielä ponnekkaammin uudistustoimiin. Mielenkiinnolla jään odottamaan seuraavia keskusteluja ja toivottavasti pääsemme siitä sitten hyvin tuloksiin. Kiitoksia. Nadja Irsch. Ja Nadja Irsch. Paljon kiitoksia. Alkuun kiittäisin esittelijää tästä hyvästä tekstistä. Se luo oivan pohjan jatkotyölle. Meillä liberaaleillakin on muutamia tarkistuksia, kuten äsken äänestyksessä kävi ilmi, niin me panostamme nuorisotyöttömyyden kitkemiseen. Me tarvitsemme uusia työpaikkoja ja oikeastaan vain ja ainoastaan PK-yritykset voivat niitä luoda, joten meidän pitäisi varmistaa, että voimme käyttää olemassa olevia mahdollisuuksia mahdollisimman tehokkaasti ja määrätietoisesti hyväksi. Se on erittäin tärkeä seikka jotta voimme varmistaa sisämarkkinoiden todellisen olemassaolon. Sitten herää kysymys, että kuka on kenenkin hyväksi olemassa. Vain ja ainoastaan yritykset voivat luoda näitä työpaikkoja, ja tästäpä syystä meidän tulisi toimia tästä olettamuksesta liikkeelle lähteen. Kiitokset esittelijälle hyvästä yhteistyöstä, ja toivottavasti saamme aikaiseksi visionäärisen ehdotuksen, joka huomioi myöskin viime viikolla käydyn keskustelun koskien kasvavaa Eurooppaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluatteko vielä vielä päätöksen tämän keskustelun, herra Kautna? Niin, haluaisin vain kiittää tästä keskustelusta. Me jatkamme yhteistyötä kanssa. Très bien. Alors... Oikein hyvä. No niin, me äänestämme. Niin, tässä on siis kompromissin tarkistuksia, mutta me äänestämme 14. päivä tammikuuta ja IMKO antaa kantansa 23. ja 4. Ja niin kuin sanoin, kun hyväksyttiin esityslista, me ottaisimme nyt sitten käsittelyyn kohdan yhdeksän, eh, talouskriisin vaikutus eh, naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Kyseessä on oma-aloitemietintö. mietintö. Ja tästä Gabriel Simer on vastuussa ja no, Thomas Simer. Ja siitä herra Hände on hänen siellä. Rouva puheenjohtaja, rakkaat kollegat. Kollegat Simmer ei valitettavasti pääse tänään paikalle, mutta hän on pyytänyt minua esittelemään hänen omat ajatuksensa aiheeseen liittyen. Saanen muistuttaa, että maaliskuussa tässä valiokunnassa hyväksyttiin Gabi Zimmerin mietintö yhteisestä samasta palkasta, samasta työstä. Valitettavaa on, että komissio ei ole reagoinut parlamentin päätöslauselmiin, jotka hyväksyttiin vuosina 2008 ja 2010, eikä ole esittänyt lainsäädäntöehdotuksia. Naisten aseman vähättely ja työllisyysmarkkinoilla havaittavissa oleva taistelu on aina tapetilla. Ja tällä hetkellä keskitytään kriisiin tässä tekstissä ja tästä kriisistä kärsivät kaikki ihmiset kuitenkin eri aikoina eri tavalla. Kahden ja puolen vuoden ajan talouskriisi on vaikuttanut miesten hallitsemaan, ähm, hallitsemiin työmarkkinoihin. Miesten työllisyys oli 9,1 prosenttia, naisin, naisten työttömyysaste oli 8,9. Säästökuuri ovat muuttaneet tilannetta nyt. Erityisesti naiset ovat kärsineet työttömyydestä. Vuonna 2011 miesten työttömyysaste oli 9,6, naisten työttömyysaste oli 9,8 ja vuodesta 2008 naisten työttömyysaste työllisyysaste on muuttunut 61,8 prosenttiin ja kun katsotaan tilannetta, niin erityisesti naiset kärsivät tilanteesta, sillä noin 70 prosenttia palvelusektoreilla työskentelevistä henkilöistä ovat naisia. Portugalissa Kreikassa leikkaukset kohdistuvat terveys- ja terveydenhuoltoalaan ja koulutusalaan ja siellä juuri naiset ovat yliedustettuina. Ja koska juuri, juuri julkinen sektori joutuu kärsimään kriisistä, mutta silti se on ajamassa yhtäläisiä mahdollisuuksia, niin tämä tarkoittaa sitä, että säästötoimenpiteet haittaavat periaatteiden toteuttamista, erityisesti työntekijöiden köyhyys, in work poverty on suuri ongelma. Lisäksi on olemassa ongelmia pysyvän työpaikan löytäminen. Kriisi on osoittanut, että työpaikka ei takaa sitä, että ei joutuisi köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen kierteeseen. Naiset tienaavat 14 prosenttia vähemmän kuin miehet ja Gabi Zimmer on jo aikaisemmassa vaiheessa ottanut tähän liittyen kantaa. Kun katsotaan nykyistä luonnosta, niin on tärkeää, että keskitymme erityisesti heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten naisiin, joilla on vammoja, yleensäkin vammaisiin liittyen voidaan sanoa, että he ovat vaarana joutua köyhyyden kierteeseen ja naiset ikään kuin joutuvat useampaan otteeseen kärsimään kriisistä juuri näistä syistä johtuen. Tehän tiedätte, että kun tekstille oli annettu pituusraja, niin hän ei ole voinut ottaa kaikkia asioita esille, mutta Gabi Zimmer on pyytänyt minua, että korostettaisiin juuri tätä aspektia, eli yhtäläisiä mahdollisuuksia pitäisi olla olemassa. Meidän täytyy katsoa sekä meno- että tulopuolta ja varmistaa, että naisten ja miesten tasa-arvoa periaatteena tuetaan. Lisäksi meidän täytyy lähteä siitä yhteisen vastuun olettamuksesta sekä yksityisellä sektorilla, henkilökohtaisella sektorilla että myöskin työelämässä. Me tarvitsemme siis sellaisia toimenpiteitä, jotka varmistavat sen, että työ ja yksityiselämä voidaan konkreettisesti toteuttaa. Tämä edellyttää muun muassa sellaiset toimet, jotka antavat miehelle mahdollisuuden osallistumaan tehokkaammin perheelämään. Me tarvitsemme myöskin parempia tilastotietoja, jotta voimme arvioida kriisin ja säästötoimenpiteiden vaikutuksia naisten elämään, niin se edellyttää sitä, että huomioidaan myöskin palkaton työ tutkimukset ja analyysit köyhyyden feminisointiin liittyen, niitä tulee jatkaa ja pyrkiä löytämään ratkaisumalleja tähän ongelmaan. Jäsenvaltioiden pitäisi luoda oikeudellisesti sitovia määräyksiä yhtäläisen palkan samasta, yhtäläisen palkan periaatteen toteuttamiseksi, jotta vääristymistä voidaan koulutussaralla päästä eroon – niin se edellyttää tehokasta toimintaa. Näin voidaan varmistaa, että kaikilla on yhtäläiset päät- mahdollisuudet myöskin hoidon saamiseksi. Hyviä esimerkkejä on olemassa tehokkaasta työstä, mutta valitettavasti todellinen tasa-arvo ei ole vielä toteutunut työelämässä eikä myöskään yksityiselämässä. Kriisi ei saa jarruttaa uudistuksia. Tässä Gabi Zimmerin kommentit omaan mietintönsä liittyen mitä te tulette täällä sanomaan, niin minä tulen viestimään näistä kommenteista kollega Zimmerille ja pyydän anteeksi, että kiireestä johtuen joudun lähtemään täältä kohta pois, mutta avustajani ovat jo ilmoittaneet, että he tulevat kirjaamaan kaikki kommentit ylös ja me välitämme sitten nämä kommentit eteenpäin kollega Zimmerille. Kiitoksia. Kiitoksia. Eli nyt kaksi minuuttia per puhuja eh, Lope Fontanier ensiksi ja sitten Klivetti. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, totuus on se, että en puhu paljon, koska olemme varmasti kaikki yksimielisiä tästä asiasta. Meidän pitäisi saada sama palkkaa samasta työstä. Tässä ei ole mitään epäselvää. Tietysti naisiin vaikuttaa rankemmin tämä talouskriisi, ja me tiedämme, että tämä tarkoittaa sitä, että he ovat huonommissa työpa- työpaikoissa. Ja puhutaan köyhyydestä, tämä on erittäin tärkeä asia. Myöskin lasten köyhyys. Nainen, jolla on heikosti palkattu työ, tämä vaikuttaa koko perheen tilanteeseen, erityisesti lapsiin. Meidän ei pidä tehdä paljoakaan, jos tässä, luetan tämän Sartien mietintö, siinä puhutaan kaikesta. Siinä katetaan kaikki asiat, jotka liittyvät naisiin ja työllisyyteen. Ja siksi olen sitä mieltä, että esittelijä esittelee vaikeus, vaikeuksia lisätä tähän paljoakaan. Monet asiat on jo mainittu ja voimme varmasti kaikki tukea asioita ja pyrimme ottamaan huomioon nämä asiat tässä mietinnössä. Öö, Madame Clifty, puis Clifty ensiksi. Dintă, cum prea bine știți, sunt raportor din umbră al Comisiei pentru... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä olen toiminut varjoesittelijänä tämän tärkeän tekstin valmistelussa. En lisää hirveästi, sanon kuitenkin sen verran, että olen valmistellut lukuisia tarkistuksia, mitä tulee tähän feminist nettisöitymiseen. Siitä olemme keskustelleet jo pitkään. On olemassa ilmiöitä, jotka voisimme tunnistaa ja mitä tulee gender mainstreaming periaatteeseen, niin sitä voitaisiin soveltaa laaja-alaisesti EU-politiikoissa ja meidän tarvi, täytyy päästä joustavaan työmarkkinapolitiikkaan. Meidän on muutettava sosiaalista ja makropoliittista kenttää. Meidän täytyy toimia aktiivisesti työmarkkinoilla. Me tarvitsemme vihreää taloutta, koska sekin voisi olla omiaan parantamaan naisten työllistymismahdollisuuksia. Me tarvitsemme sellaisia järjestelmiä, jotka tukevat naisten työllistymistä. Ja meidän täytyy varmistaa myöskin, että naiset ovat mukana tekemässä päätöksiä myöskin työmarkkinoilla. Muutokset jotka tapahtuvat työssäkäyvien naisten perheissä, niin siihen liittyen voin kertoa esimerkin Romaaniassa. Naisten työttömyys on alhaisempi kuin miesten työttömyys, koska syynä on se, että monet naiset ovat lähteneet ulkomaille töiden perään ja ovat jättäneet lapsensa kotimaahan ja näistä lapsista huolehtivat muun muassa muut perheenjäsenet. Eli naiset eivät niinkään kärsi tästä kriisistä, mutta on olemassa muitakin seuraamuksia, ja ne liittyvät taas lasten kohtaloon. Meidän tulisi myöskin tarkastella, mitä eri toimenpiteet aiheuttavat esimerkiksi työttömyyden suhteen ja katsoa naisten ja miesten suhdetta työmarkkinoilla. Monet miehiset alat, kuten rakennusala, kärsivät paraikaa kriisistä. Siellä työttömyysaste on suurempi, mutta sitten naisvaltaisilla aloilla, kuten palvelualoilla, työttömyysaste ei ole niinkään suuri. Lisäksi meidän tulee puuttua myöskin nuorten naisten ongelmiin, koska he eivät kovinkaan usein, kovinkaan helposti voi löytää työtä. Kiitoksia. Kiitoksia, eh, Rova Ovir. Eh, stempas. Thank you, Madam President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää Rova Zimmeriä hänen tekemästään työstä. Aivan yleisesti olen samaa mieltä esittelijän kanssa, eh, mitä tulee eh, tasa-arvon eh, ja näihin huolenaiheisiin, mutta en, minun mielestäni valtion ei pitäisi pelkästään säädellä kaikkia meidän pitää käydä läpi tätä, mutta minä tarvitsen tässä vain yhden minuutin, en kahta. Ja tästä keskusteltiin äh, naisten oikeuksien valiokunnassa jo tänä aamuna. Äh, Regina Bastos. Sitten äh, Regina Bastos. Eh, Kiitos puheenjohtaja. puhun kollegani Chartien puolesta ja kerron hänen kannoistaan tähän Simmerin mietintöön. Hän on ollut esittelijänä FEM-valiokunnassa tässä samassa asiassa. Tämä on tärkeä asia ja morin Schachtiellä ei ole mitään sitä vastaan, että tässä viitataan näihin asioihin ja myöskin hän pitää hyvänä sitä, että tässä puhutaan tästä äh, tasa-arvokysymyksestä, ongelmista, eriarvoisesta palkasta esimerkiksi, ja se, että jäsenvaltiot leikkaavat rahoitusta koulutukselta ja myöskin julkiset leikkaukset lisäävät naisten köyhyyttä. Eli Morin Chartier omassa mietinnössään, joka on esitetty fem valiokunnassa myöskin kiinnittää huomioon siihen asiaan, että tämä talous- ja rahoituskriisi, joka on nyt käynnissä, jota ei ole nähty, samanlaista ei ole nähty 30-luvun jälkeen, tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää ero, kuroa näitä eroja naisten ja miesten tilanteen, tilanteessa umpeen. Naiset ovat sellaisessa asemassa, että kriisi osuu tai tämän työttömyyden vaikutukset vaikuttavat heihin pidemmällä aikavälillä. Eli tämä huolenaihe pitää ottaa huomioon, eli naiset, jotka menevät työmarkkinoille, usein saavat alipalkattua työtä tai epämuodollista työtä, ja, ja sitten tätä, tämä tilanne ei näy tilannois, tilastoissa aivan oikeanlaisena. Myöskin Moran Schachtia ottaa tässä perheväkivalta kysymyksen esille liittyen kriisin. Monsieur Andola du partir. Niin, seuraava puhuja piti lähteä, mutta varmasti Zimmerin avustaja on täällä paikalla. No, siinä tapauksessa ehkä ryhmä sanoi jotakin, koska joka tapauksessa ei tämä nyt niin tärkeää ole. Kaikki halukkaat ovat puhuneet ja nyt pitää laatia sitten tarkistukset kahdeksas ensimmäistä kello 12 mennessä. Me tarkastelemme näitä tarkistuksia. Ne ovat ainoastaan englanniksi. Me tarkastelemme näitä tar- tarkastu- tarkistuksia 14. tammikuuta ja kompromissitarkistuksia 23. päivä, äänestys 24. päivä ja sitten naisten oikeuksien valiokunnassa 18.19. helmikuuta. Niin me olemme nyt vähän tässä myöhässä, joten ehdottaisin, että 12 ja 5, jotka olivat tiedoksi, niin käsitellään kirjallisesti. Siinä puhutaan Euroopan sosiaalirahastosta ja meidän valiokuntamme valtuuskunnan vierailusta Geneveenä, Ilona 12. marraskuuta Nämä siis kirjallisesti, kirjallisesti ja voimme mennä kohtaan seitsemän esityslistalla ja annan tästä puheenvuoron esittelijälle. Hän on Stephen Hughes. Kyseessä on oma mietintö, joka käsittelee asbestiperäisiä ammattitautiuhkia mahdollisuudet kaiken olemassa olevan asbestin poistamiseen. Tässä 120 tarkistusta, joita on esitetty tähän mietintöön. Esittelijä, olkaapa hyvä. Um, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tapana on kiittää varjoesittelijöitä esittämästä tuesta ja yhteistyöstä. Ja nyt todellakin tarkoitan sitä, koska he ovat tehneet erinomaista kovaa työtä, kun näitä tarkistuksia on käsitelty näissä parissa varjoesittelijäkokouksessa. kokouksessa pari yleisluonteista huomautusta näin alkuun. Kyse on valiokunta lainsä, valiokunta-aloitteesta tekstistä, ei lainsäädäntötekstistä, ja olen yrittänyt tästä syystä myöskin mennä hyvin pitkälle parillakin saralla. Me toivomme, että komissio voisi tämän tärkeän asian tiimoilta tulla meitä hiukan vastaan. Te tiedätte, että 120 tarkistusta on jätetty. Useimmat ovat hyväksyttävissä. Muutamia ongelmia kuitenkin liittyy. Essayah ja McIntyre ovat esittäneet monia poistoja ja on tietenkin selvää, että en voi niitä pitää hyvinä ja oikeastaan kaikki hylkäisin. Ongelmia aiheuttavat myöskin Roger Helmerin tarkastukset hän yrittää vesittää tarkistuksissaan tämän valkoisen asbestin merkityksen. Minun mielestäni tätä riskiä ei pitäisi vesittää. Tämä on erittäin vaarallinen asbesti, mutta ei välttämättä niin vaarallinen kuin esimerkiksi äh, sininen asbesti, mutta kuitenkin hyvin vaarallinen kuitenkin. Muut kollegat ovat esittäneet tarkistuksia ja pitkälti olemme päässeet myöskin yhteisymmärrykseen siitä, että asbesti aiheuttaa suuria vaaroja ja riskejä työntekijöille. Tästä tästäpä syystä työntekijöitä on suojeltava ja meidän täytyy parantaa myöskin diagnoosimenetelmiä Euroopan unionin laajuisesti. Ja asbestituotteet on poistava, poistettava ja hävitettävä turvallisesti. Tästä on päästy aika lailla yhteisymmärrykseen. 15 tarkistusta on hyväksytty Bakin minun, Morin Chantier ja Karim Delin toimesta, joten näistä asioista olemme päässeet jo yhteisymmärrykseen. Lisäksi olen esittänyt tai valmistellut 15 kompromissitarkistusta, joissa huomioidaan muiden tarkistusten ajatukset. Pitkälti olemme samoilla linjoilla ryhmien kesken, neljän ryhmän kesken näistä tarkistuksista. Ne, jotka ovat osallistuneet neuvotteluihin, ovat saaneet tänä aamuna Phil Benjamin sähköpostia kiitokset Filille ja hänen osoittamasta työstä ja tehokkaasta työstä. Phil ehdottaa muutoksia viiteen kompromissitarkistukseen. Kahden osalta olemme päässeet jo yhteisymmärrykseen, mutta nyt jään vain odottelemaan muiden varjoesittelijöiden kommentteja. Mutta kuten sanottu, ilta, kokous on iltapäivällä, mutta ehkäpä joulutauon jälkeen tammikuussa ennen lopullista äänestystä asiat on saatu kuntoon. Eli me olemme päässeet näistä asioista yhteisymmärrykseen, mitä tulee muihin tarkistukseen. Zanoni ja Papukas ovat esittäneet lukuisia tarkistuksia ja voin hyväksyä oikeastaan lähes kaikki heidän esittämänsä tarkistukset. Joten me olemme pitkälti yksimielisiä joten eiköhän tältä pohjalta päästä hyvään tulokseen aika lyhyelläkin varoitusajalla. Kiitoksia. Ensin herra Baxten äh, Deli. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Steven Hughes. Kiitokset kollega Hughes tästä erinomaisesta valiokunta-aloitteesta tekstistä. Mitä tulee yhteistyöhön, niin minäkin voin kiittää teitä te olette alusta alkaen pitäneet meidät aina ajan tasalla. Ja näissä kahdessa yhteisessä kokouksessa keskusteltiin hyvin avoimessa hengessä, ja siitä on hyötyä tekstin näkökulmasta katsottuna, ja minä uskon, että tältä pohjalta saamme hyvän tuloksen aikaiseksi. Viime viikolla saimme myöskin Envin lausunnon pöydälle, ja se on pitkälti yhteneväinen meidän näkemyksemme kanssa. Pari tärkeää kommenttia, joihin haluaisin keskittyä. Screening ja asbestin rekisteröinti, sillä saralla löydettiin hyviä kompromisseja. EPP kannattaa myöskin Jutsin ehdotusta, jossa olisi määräaika, mihin mennessä julkisista rakennuksista asbestit olisi pitänyt, pitäisi poistaa. Esimerkiksi, esimerkkinä mainitaan Puola ja me tuemme myöskin ajatusta, jonka mukaan jäsenvaltiot ottavat pykälän kuusin mukaisesti aspektirekisterit käyttöön. Ja mitä tulee saneerausohjelmiin kohta 12, sen osalta on vielä muutamia avoinna olevia kysymyksiä esillä, mutta yhteisymmärrykseen pitäisi kyllä päästä. Kyse on myöskin tulkintaongelmista ja ehkäpä käännökset ovat aiheuttaneet nämä tulkintaongelmat. Tärkeä yhteisymmärrys liittyy koulutuksen ja valistustyöhön kohdat 9 ja 10. Niissä sanotaan, että meillä pitäisi olla vähemmäis vaatimukset käytössä niiden osalta, jotka asbestia käsittelevät. Ja uskon, että edellytykset ovat hyvät menestyksekkäälle neuvottelulle. Tämä on kunnianhimoinen, rohkea teksti ja uskoakseni näinhän valiokunta-aloitteista tekstien pitäisi ollakin. Laaja enemmistö on valmis tukemaan tätä tekstiä ja mitä tulee näihin palautekysymyksiin, niin me olemme valmiita tukemaan ajattelua. Eli ennen pyhiä tai heti pyhien jälkeen esitämme omat kommenttimme vielä tarkemmin, mutta vielä kerran kiitokset esityksestäni ja tästä tulee takuvarmasti erinomainen lausunto. Karima Delli seuraavaksi ja sitten Rakat. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan onnitella esittelijää yhtäältä siitä, että hän ottanut meidät mukaan jokaiseen kokoukseen varjoesittelijänä ja myöskin siitä, että hän on laatinut näitä kompromissitarkistuksia. Vihreinä olemme samaa mieltä monista kompromissi tarkistuksista, joita on esitetty. Minulla ei ole vielä ollut mahdollisuutta paneutua näihin ehdotuksiin, joita kollega on esittänyt, mutta yksi kysymys liittyen tarkistukseen. En oikein ymmärrä, miksi halusimme ottaa tämän yhden tarkistuksen pois. Voisitteko tätä hieman avata. Olisi harmi, jos tämä tarkistus poistettaisiin. Donc c'est le paragraphe. Eli kappale 17 ja tarkistus O. Euh, Monsieur Clark, puis... Eh, Clark seuraavaksi ja sitten Venja. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, me puhumme tässä asbestista. Eh, um, sillä on kolme olomuotoa sininen ja ruskea asbesti, eh, ne, ne ovat eh, rautapohjaisia, ne ovat hyvin vaarallisia ja ne kestävät ikuisesti ja erittäin vakava ongelma. Eh, mutta mitä tulee sitten valkoiseen asbestiin, niin se on ikään kuin talkia, talkipohjaista ja se ei ole vaarallista. Se myös poistuu hyvin lyhyessä ajassa, eikä sillä ole mitään, se hiukkasilla ei ole mitään ikäviä vaikutuksia. Tämä on sekava, koska 97 on, teki tilastovirheen. Hän sanoi, että 90 prosenttia kaikista asbestista oli valkeaa ja eh, silloin eh, kaikki ongelmat johtuvat valkoisesta asbestista. Näin ei kuitenkaan ole. Ja tämän jälkeen brittihallitus eh, sieltä tehtiin katsaus asbestin myrkyllisyyteen ja siellä sanotaan, että ei ole mitään merkittävää terveysriskiä asbestisementistä ja sitten 2006 eh, on osoitettu, että eh, sinisen ja eh, ruskean asbestin riski on hyvin korkea, sen sijaan valkoisen mitätön. Valitettavasti tämä kampanja jossa demonisoidaan valkoista asbestia. Siinä on saatu paljon lobbausta taakse. Ja asiaa käsittelee sihteeristö. Eh, siellä on eh, alan johdossa. Hän on eh, asianajotoimistossa ja siellä on saatu dollareita, miljoonia dollareita tienattu näillä asbestijutuilla Tuusa toimistossa, joten magnesium silikaatimuoto on todellakin harmiton ja se on näissä tapauksissa, jos on sinistä ruskeaa, jos tämä nyt sitten jatkuu ja siitä tulee lainsäädäntöä, poistetaan kaikki asbesti missä tahansa muodossa se onkin. Silloin sillä on valtavia vaikutuksia. Monet ihmiset saavat paljon tästä rahaa rakennusteollisuus, lakiasian toimistot ja muut tahot, mutta sillä on myös valtavasti kuluja. Jos poistetaan kaikki asbesti kaikkialta, silloin siitä joudutaan maksamaan miljardeja. Se on EUn taloudelle kuolinisku ja myös viljelijöillä on valtavasti rakennuksissaan asbestia. Mitä heille tapahtuu, jos tämä menee läpi, niin voi odottaa, että myös viljelijälobbaus on hyvin voimakasta. Sieltä tulee ongelmia. Voisitteko ystävällisesti lopettaa pian? There are enormous further costs. Myös lisäkustannuksia on paljon, jos poistetaan asbesti, silloin siitä pitää päästä eroon eh, sinne kaatopaikalle ja tietenkin sitten korvata jollakin vaihtoehtoisella materiaalilla. Siitä ei ole vielä tietoa ja tämä mietintö, se ei todellakaan saa mennä läpi nykyisessä muodossaan. Ja seuraavaksi viimeinen puhuja Filbinja. Yes, I, I would like to thank the Kiitos, niin haluaisin myöskin kiittää esittelijä tästä myönteisestä vuoropuhelusta, jota olemme käyneet. Ja meillä olemme ottaneet jo esille monia asioita ja uskon, että nyt nämä julkiset rakennukset liittyvät tähän ehdotukseen tai sen toiminnan alan, koska olemme tehneet tarkistuksia, jossa otetaan nämä maanviljelyyn liittyvät rakennukset pois ja tämä on tilanne nyt ja alussa nämä rakennukset olivat mukana ennen kuin näitä tarkistuksia tehtiin, eli kompromissit on, kompromisseja on laadittu tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tätä pitäisi ehkä tutkia vielä tarkemmin ennen kuin sitten laaditaan äänestyslistat, jotta todellakin ollaan varmoja asiasta. Hughes on viitannut muutoksiin, jota halusin näihin kompromisseihin. Jotkut niistä ovat ihan pienimuotoisia. Kompromissi i esimerkiksi tässä oli vain väärä sana käytössä. Olisin ajatellut, että kompromissi K lisäys ei olisi mitenkään hang, liian hankala, koska tämä osa kohdassa artiklassa 14 edellisestä direktiivistä tämä artikla käsit, käsittelee tätä edellistä direktiiviä ja halusimme itse asiassa vain sanoa, että mikä tämä direktiivi oli. Ja tämä on pieni selvennys vain tähän. Lisäksi kompromissi L. Tähän on tehty muutamia muutosehdotuksia. Ensimmäinen halusimme ottaa tämän managers-sana pois, koska itse asiassa heitä katetaan, kun puhutaan näistä rakennusalan ammattilaisista, mutta tässä tämä management-hallinto on ikään kuin väärin tulkittu. Tämä oli alkuperäisessä kompromississa ja tässä puhuttiin, äh, ei puhuttu yritysten hallinnoista, jotka käsittelevät asbestikysymyksiä. Tässä oli pieni äh, väärinkäsitys alkuperäisessä tarkistuksessa. Minä, meidän mielestämme äh, tässä koulutusasiassa pitäisi myöskin ottaa tällainen lisäys, että silloin kun se on asianmukaista ja lisäksi emme ole vakuuttuneita siitä, että tämä direktiivi, että sitä tarkitaan kompromissi L, niin, esittelijä voi katsoa, mitä äh, mieltä hän on tästä. Me ehdotimme sanamuotoa should, koska meidän mielestämme tähän liittyy se, että tässä on jäsenvaltioilla valtuuksia tässä asiassa, mutta suurin ero liittyy kompromissiin G, joka, joka liittyy tähän päivämäärään 2028. Tällä hetkellä me emme voi tähän sitoutua, koska meillä ei ole minkäänlaista ajatusta siitä, että minkälainen lasku tulee monissa jäsenvaltioissa varmasti on paljon rakennuksia, kouluja, sairaaloita, muita julkisia rakennuksia, joita 60-70-luvulla rakennettiin, ja meillä ei ole mitään mm, oikeastaan ajatusta siitä, mitä me oikeastaan ehdotamme, jos me ehdotamme tiettyä päivämäärää, johon mennessä pitää poistaa, asbesti pitää poistaa. Eli me ehdotamme, että meillä olisi vaikutusten arviointi ja kustannusanalyysi koska emme voi saa tietoa nopeasti ja saamme tietää, kuinka paljon kouluja ja sairaaloita on ja kuinka paljon tämä tulee maksamaan, missä jäsenvaltiossa tässä menee varmasti kaksi vuotta, että saamme nämä tiedot, joten haluamme tietää, että mihin tässä oikeastaan sitoudutaan. Ja tämä on meille erittäin tärkeä asia. Ja haluaisimme eh, pragmaattisia strategioita asbestin poistoon, eli tällaista suunnittelua ja ennakointia, koska monet näistä rakennuksista eivät ole ikään kuin pitkäikäisiä rakennuksia, ne tulevat tiensä päähän ja meidän mielestämme olisi parempi, että puhuttaisiin turvallisesta asbestin poistamisesta sitten, kun rakennus on tullut tiensä päähän, koska tästä todellakaan kyseessä ei ole riski ennen kuin asiaan ikään kuin puututaan. Ja sitten lopulta valkoisesta asbestista. Tässä on niin, voisitko päättää? Niin, olen päättämässä tämä viimeinen asia. Meillä on ristiriitaista tietoa liittyen valkoisen asbestiin. Meillä on tieteilijät, jotka saavat yhtä asiaa, ja sitten toiset tieteilijät saavat toista asiaa. Todellakin meidän pitää todellakin saada jonkinlaista sanamuotoa ja pyytää, että komissio voisi selventää tätä tilannetta tai tehdä jonkinlaista työtä, saada jonkinlaisen vastauksen, jonka voi, jota voimme uskoa, koska tällä hetkellä meillä on ristiriitaisia tietoja sieltä ja täältä ja me emme voi sen pohjalta tehdä päätös. No niin, äh, pyytäisin, että hyvin lyhyesti esittelijä, koska me olemme tässä hiukan jäljessä aikataulusta. Thanks, Madam President. Um... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä näistä kommenteista. Pari huomiota näihin keskeisimpiin kysymyksiin. Krysatiili ja valkoinen asbesti. Voisiko komissio kertoa, onko tämä krysatiili vaarallista vaiko ei? Minun mielestäni kaikki nämä kolme asbestimuotoa ovat EUn unionin alueella kiellettyjä. Ja lainsäädäntö liittyy kaikkeen kolmeen muotoon. Voin lähettää teille kopioita tutkimustuloksista valkoisen asbestin vaarallisuudesta. Täällä on muun muassa italialainen tutkimus 27 kuolon tapausta on johdettavissa tästä valkoisesta asbestista ja altistuminenkaan ei ole ollut kovinkaan suuri, mutta silti kuolemantapauksia on syntynyt, joten kyse on vaarallista aineesta. Ja sitten mitä tulee näihin turvallisuus- ja terveyskysymyksiin tulee, niin kymmenen vuotta sitten jo sanottiin, että että kaikki kolme asbestimuotoa ovat erittäin vaarallisia. Se riittänee siitä. Sitten Benjanin kommentteihin. Varjoesittelijät olivat pitkälti samaa mieltä kanssani. Benjan on samaa mieltä kanssani siitä, että mitä sanoin, ja ehkäpä nämä kompromissitarkistukset vaativat vielä viilausta, jotta viesti olisi selkeä. Ja sitten mitä tulee kompromisseihin I ja K, ne eivät aiheuta sen kummempia ongelmia, eiköhän päästä näistäkin yhteisymmärrykseen. Sitten G-kohtaan liittyen ehdottaisin hänelle, että yksissä tuumin katsoisimme tätä uudemman kerran. Kaikki ehdotukset, jotka antaisivat komissiolle mahdollisuuden toimia esitettyllä tavalla, niin silloin voitaisiin käyttää näitä kustannushyötyanalyysitekijöitä. Kuten sanottu, minä tarvitsen vielä palautetta muiltakin varjoesittelijöiltä, jotta voin sanoa lopullisen kantani. Ja tämä riittääkin, koska aika loppuu. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti, hyvät kollegat. Ja me saimme päätökseen näiden tarkistusten käsittelyn siis. Me hyväksymme tämän 24. tammikuuta. Äänestämme täysistunnossa helmikuussa ja ehkäpä tämän kokouksen ulkopuolella vielä komissio voi täsmentää eh, tiettyjä näkökohtia, jotka liittyvät eh, valkoiseen asbestiin. Ja nyt eh, Käsittelemme kohta kahdeksan esityslistalla. Siitä annan puhe- puheenvuoron esittelijälle Veronika Lopefontanie. Siinä tarkastellaan 256 tarkistusta, joita on esitetty. Eurooppalainen ohjausjakso mietintöön. Tähän ei nyt ole aikaa käsitellä kaikkia tarkistuksia, mutta synteesi. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt voimme tarkastella niitä hiukan tarkemmin tuossa joulutauon aikana. Erittäin tärkeää olisi yrittää päästä sopimukseen, kattavaan sopimukseen. Ja tästä jatkan espanjaksi. Sanoisin vain, että haluaisin yrittää ottaa mukaan mahdollisimman monta tarkistusta kompromisseihin ja minun mielestäni on tärkeää, olen sanonut tämän jo aiemminkin, koska tämä mietintö, e, niin siinä meidän toimivaltuutemme eivät ole kovinkaan e, selvät, mutta e, olisi tärkeää, että hyväksymme enemmistöllä tämän mietinnön, koska me vaadimme tiettyä oikeutusta ja sillä tavoin me saamme sitä vahvistettua. Tässä mietinnössä halutaan joustavuutta niin, että kaikki ryhmät voivat hyväksyä tämän periaatteen ja näissä kompromisseissa painotetaan juuri tätä. Tässä tämä mietintö on melkoisen pitkä ja siihen tuli paljon asioita, mutta en halua todellakaan sitä laajentaa sen enempää tarkistusten ja kompromissien kautta. Tässä pyritään siihen, että kompromissit ja tarkistukset, niiden avulla päästään ne, siis johtavat siihen, että mietinnöstä ei tule liian pitkä. Niinpä me haluaisimme edelleen johdonmukaisuutta tekstiin. Haluaisin vielä sanoa, että tässä halutaan poliittiset suuntaviivat, jotka ovat aivan että Emme halua mennä liikaa yksityiskohtiin. Tässä on tiettyjä tarkistuksia, jotka ovat niin täydellisiä, että ne voisivat tulla omaksi aloitteeseen, varsinkin kun tässä puhutaan nuorisotakuusta. Ne ovat hyvin tärkeitä, mutta uskoisin, että me voisimme vähentää tältä osin tekstiä, jotta siitä ei tule liian laaja. Ja voisimme pitäytyä näissä yleisissä poliittisissa suuntaviivoissa. Joka tapauksessa keskustelemme tästä vielä varjoesittelijöiden kesken. Mitä tulee sitten kompromissitarkistuksiin? Minun mielestäni ne, ne ovat tärkeitä ja siinä on joissakin näissä tarkistuksissa sanotaan, että yritetään vielä painottaa sitä, että sosiaalialan toimijat ovat paljon enemmän mukana. Tässä puhutaan myös työllisyydestä ja joustosta. Ja tarkistuksissa on sanottu, että pitää viitata enemminkin äh, vakauteen, äh, vakauteen nimenomaan työllisyydessä. Ja varmasti tämä mm, on asia, joka pitää ottaa mukaan myös kompromisseihin. Mitä tulee sitten eh, tähän talouden, julkisen talouden vakauttamiseen, se on olennainen kysymys, mutta eh, se vaikuttaa tähän mietintöön myös. Sillä on eh, tärkeitä seurauksia, kun puhutaan työllisyydestä tai työttömyydestä. Ja tällä tavoin julkisen talouden vakauttaminen on asia, jossa haluan näin hylätä sellaiset tarkistukset, jotka kokonaan kiistävät sen. Tässä kasvu on olennainen, mutta varmasti saamme keskenämme tasapainoisen sanamuodon, jossa otetaan kaikki nämä näkökohdat huomioon. Ja sitten muun muassa unionin jäsenvaltiot, tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa, niinpä pitää sopeuttaa näitä toimenpiteitä niin, että saadaan aikaan kaikissa eh, työpaikkoja ja kasvua. Ja eh, vielä haluaisin toivottaa teille kaikille eh, hyvää joulua ja sitten tämän tässä asiassa meillä on vähän aikaa paljon töitä ja meidän täytyy saada aikaan nämä, tarkistukset. Toivottavasti pääsemme tähän tavoitteeseen 7. tammikuuta. Ehm, Nyt täytyy rajoittaa puheaikoja. Yksi minuutti, puolitoista minuuttia, anteeksi. Gutierrez, Prieto ja sitten Hakin. Madam Chair, I'll certainly keep... Kiitos puheenjohtaja. Niin, anteeksi. Sí. Sí, gracias. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle tästä hänen tekemästään työstä. Aivan lyhyesti, minun mielestäni tässä tavoitteena mietinnössä on se, että eh, eh, komissio on liian tiukka silloin, kun halutaan erityyppistä talouspolitiikkaa. Tässä eh, esittelijä sanoi, että on sellaisia, jotka epäilevät, että meidän valiokuntamme tehtäviä ja roolia, mutta koko Euroopan komission talousstrategia, se suuntaa myös työpaikkojen laatuun. Meille sosialisteina täällä on pari kysymystä, jotka ottaa huomioon tulevissa kompromisseissa. E, sitten ensimmäinen näistä on vajeiden vähentäminen, koska se on kysymys jota ei voida väistää. Ja jos nyt edelleen menemme eteenpäin, saamme aikaan valtavia säästöjä eh, ja työpaikkoja saadaan tätä kautta, eh, jos noudatetaan sixpackia ja vakaussopimusta. Eh, tässä on saatava aikaan myös esisopimus ja eh, pitää muistaa, että pitää tehdä myös investointeja koulutukseen, innovointiin, eh, tutkimukseen. Ja eh, haluamme, että tässä selvästi sanotaan tämä asia, mikä on parlamentin kanta. Että... Mm, kiitoksia, hyvä kollega. Niin, myös demokraattinen oikeutus. Tässä tulevat esiin myös kansalliset kehityssuunnitelmat. Tässä kansalliset parlamenttien eli eri tasot ovat siinä avainasemassa. Kiitoksia eh, Maria Haakin. I'll be very brief. First... Ihan lyhyesti. Ensinnäkin kiitos esittelijälle. Meillä on erinomainen asiakirja tässä ja toivottavasti voimme siihen vielä lisätä jotakin. Tässä on paljon asioita, Jotkut tarkistuksista, joita otan esille, ei välttämättä omia, niin niitä voidaan tukea, mutta myöskin tämä komission ennuste, mikä vaikutus sillä on. Ennustellahan voi olla vaikutusta politiikan pitää ottaa huomioon ja toivottavasti esittelee ottaa huomioon omat tarkist, tarkistukseni ja tämä sosiaalinen merkki ja sosiaalinen hallinta, ja näitä voidaan tutkia. On paljon tarkistuksia, jotkut omani, jotkut muiden, jotka liittyvät tähän talouden vakauttamiseen ja muuta. Tätä pitää katsoa keskipitkällä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä. Sen pitää olla kestävä. Ja tätä pitää hallinnoida siten, että ei aiheuteta haittaa. Aivan kuten sanoin tarkistuksessa, nämä pitää ottaa huomioon. Ja olen samaa mieltä myöskin siitä, että kansalliset parlamentit tulevat mukaan Euroopan parlamentin työskin, Me pitää tehdä jonkinlainen yhteys ja vaikutuksen, joka nykyisellä politiikalla on tähän vuosittaisen kasvu äh, tutkimuksen. Anteeksi, puhunko liian nopeasti? Niin, kyllä. Lopulta viimeinen kommentti. EU 2020 edistysraportti pitää ottaa myös mukaan tähän. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Äh, edustaja Cornelisen ja sitten äh, Pak. With Mrs. Harkin. Olen Harkinin kanssa samaa mieltä ja kun aika on kortilla, niin toteaisin vain sen verran, että mitä tulee tarkistuksen 48, niin mietinnön alussa sanotaan, että pyytää komissiota ja neuvostoa aloittamaan parlamentin kanssa neuvottelut toimielinten välisestä sopimuksesta, jotta parlamentilla olisi järkevä rooli vuosittaisessa kasvututkimuksessa. Tällainen sopimus antaisi parlamentille kunnon roolin ilman, että tarvittaisiin perustamissopimuksiin muutoksia. Mielestäni tämän pitäisi olla kaiken A ja O silloin, kun lähdemme vaatimaan jotain. Jos tämä menee läpi, niin silloin kaikki muut tärkeät asiat korostuvat entisestään, jos siis komission neuvosto noudattaisivat tätä viestiä. Oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen tyytyväinen tähän tasapainoiseen ja kunnianhimoiseen tekstiin. Esittelijällä oli erittäin vaikea tehtävä laatia teksti näin lyhyessä ajassa. Eli Tämä on tärkeä mietintö ja me olisimme tarvinneet enemmän aikaa keskusteluille. Mitä tulee budjetin vakauttamisen kansallisella tasolla, niin kaikki ovat vakuuttuneita siitä, että se on hyvin tärkeä asia, mutta niin kuin täällä on useampaan otteeseen sanone, tullut sanottua, niin meidän tulee taata kasvua, koska muuten syntyy demokratia ja sosiaalisia ongelmia erinäisissä jäsenvaltioissa. Perinteisiin jo kuuluu, että kasvukertomuksessa tämä sosiaalinen ulottuvuus jää taustalle. Raha ratkaisee, mutta sosiaalinen ulottuvuus jää taustalle. Eli kohdassa 25 sanotaan, että sosiaalinen syrjäytyminen pitäisi kitkeä pois ja sitten kohta 33 Tämä oli aika järkyttävää luettavaa. Komissiohan kertoo tässä, että mahdollisuuksien mukaan eliniän odote ja hyvinvointi pitäisi linkitä jotenkin toisiinsa. Minun mielestäni tämä on aivan täysin ristiriidassa perinteiseen sosiaaliseen vuoropuheluun liittyen, koska silloin tällä, siinä tilanteessahan tällaisella, tällaisella sosiaalisella vuoropuhelulla on erittäin suuri merkitys. Kiitoksia. Nyt vielä uudestaan esittelijä. Minä olen huolissani nyt siitä, että tämä meidän menettelymme, eli mm, haluan, että äh, lausunto on hyvässä kunnossa ja nyt kun äh, talous- ja rahasiavaliokunnassa valmistellaan tätä, äh, tässä pitäisi mahdollisimman hyvin heijastella niin, että meillä olisi hyvin tiivis kanta. Varmasti teillä on tästäkin näkemys. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin vain kiittää kaikkia kollegoita. Varmasti tästä tulee hyvä työtä. En aio tässä pidentää keskustelua tämän enempää, koska nyt saamme konkreettiset tulokset näistä kompromisseista. Kiitoksia vielä. Merci. Kiitoksia. Ja eh, tältä pohjalta äänestämme ylimääräisessä kokouksessamme Strasbourgissa 14. päivää tammikuuta. Mennään täysistuntoon 4-7. Eh, helmikuuta. Eh, pyydän etukäteen anteeksi vierailijoiltamme, kutsuvierailtamme, koska meillä on tässä vielä yksi esityslista kohta ennen kuin voimme mennä kuulemistilaisuuteen kohta kuusi. Annan siitä puheenvuoron Jutta Steinrukille. Hän voi esitellä meille työllisyysvaliokunnan lausuntoluonnoksen. E, ja tässä vastaava valiokunta on jurivaliokunta. Kyse on julkisista ostotarjouksista annettu direktiivi 2004-25 EY. Ja olkaapa hyvä tästä esittelijä. Vielen Dank, äh, Frau Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Yritän esittää asian hyvin lyhyesti. Aamupäivällä jurivaliokunnassa keskusteltiin näistä ostotarjouksista ja näyttää nyt siltä, että juri on sitä mieltä, että nykyistä direktiiviä ei tulisi lähteä muuttamaan. Mielestäni direktiiviä on kuitenkin täydennettävä ottaen huomioon työmarkkinaosapuolten ja työntekijöiden intressit. Työntekijöitä pitää suojella paremmin silloin, kun kyse on julkisista ostotarjouksista. Työntekijät tarvitsevat mahdollisimman nopeasti tietoa mahdollisista ostotarjouksista ja työntekijöillä pitäisi, tai siis työmarkkinaosapuolilla pitäisi olla vaikutusvaltaa ennen kuin ostot toteutetaan. Olen laatinut oman lausuntoni tältä pohjalta ja mikäli direktiivi tulee jurivaliokunnassa käsittelyyn, niin ehdottaisin, että me ottaisimme keskustelussa huomioon juuri tämän työllisyyspoliittisen ulottuvuuden. Kiitoksia. Kiitoksia, Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Sitten puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Uh, yes, um, I... Niin, olen aivan, se tarvitaan turvaverkko uh, näihin uh, julkisiin hankintoihin, mutta meidän täytyy antaa järkeviä viestejä ja tehdä nykyisissä lainsäädäntöpuitteissa töitä ne mm, puitteet, jotka ovat jäsenvaltiossa olemassa. Me emme voi muuttaa näitä puitteita ajatellen ostotarjouksia. Meillä on ongelmia ainakin ajatellen työmarkkinaosapuolia ja niiden veto-oikeutta. Artikla 9, 10, 11 tai 12 ovat kaikki ongelmallisia meille. Yhdeksässä työntekijän edustus on mukana kaikissa vaiheissa, eikä mitään laillisesta oikeudellisesti sitovaa. Tässä ei kyllä voida mitenkään jäädyttää osto ostoja, jos työmarkkinaosapuolet ovat vastaan. Ja sitten äh, johdon ähm, kustannukset ajatellen äh, työntekijöiden äh, edustajia. Tämä on kyllä liittojen, ammattiliittojen tehtävä. En tiedä, minkä tähden tähän pitäisi taipua. Ja sitten kohdassa 12 tässä halutaan, että keskeytetään toimen, toimet ennen kuin saadaan tuloksia. Ei tässä voi mitenkään ostotarjouksia keskeyttää sen tähden, että jollakin työntekijällä on riita entisen yhtiön kanssa. Meillä on tässä vakavia ongelmia, varsinkin 90 ja 12 kanssa. Kiitoksia. Merci. Kiitos kovasti. Esittelijä. No. No niin, tässä tarkistukset 9. tammikuuta mennessä kello 12 äh, englanniksi ja tarkastelemme tarkistuksia 23. ja 4. tammikuuta, äh, kun äänestämme 21. helmikuuta ja siihen äh, tarkistuksiin käännökset. Ja nyt tulemme toiseksi viimeiseen esityslistakohtaan aiomme käsitellä neuvottelutilannetta neuvoston kanssa asiakirjoista, joiden osalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta toimii yhteistyömenettelyssä. Tässä työjärjestyksen 50 artikla tässä me voimme nyt siirtää tämän kohdan ensimmäisen osalta. Ja tässä 2014-2020 kansalaisuus ja oikeudet. Jean Lambert, se on nyt Libby-valiokunnan käsissä, mutta sen sijaan haluaisin kiittää näitä kahta muuta esittelijää, jotka ovat täällä joukossamme. Annan aivan ensiksi tästä puheenvuoron Liisa Jaakonsaarelle ja hän kertoo meille neuvottelutilanteesta, joka liittyy ICT-direktiiviin, eli kolmansien maiden kansalaiset yritysten sisäisissä eh, siirroissa, niin sanottu ICT-direktiivi. Joo, kiitoksia eh, rouva puheenjohtaja. Tämä ICT direktiivihän käsittelee yritysten sisäisiä siirtoja ja tässä on jaettu kompetenssi Liben ja Emplin välillä. Ja tästä on ollut yksi varsinainen trilogi-istunto, aika useita teknisiä neuvotteluja ja mm, on käynyt ilmi, että erityisen ongelmallinen kohta on juuri työllisyysvaliokunnan kompetenssin kohdalla tämä työntekijöiden oikeudet eli viittaukset lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin sekä yhdenvertainen kohtelu. Ja tässä minulla on ollut tältä valiokunnalta vahva mandaatti ja olen huomannut, että neuvostolla ja parlamentilla meillä on samat huolet, että on tärkeää se, että tätä direktiiviä ei käytetä väärin, ja tästä syystä etsimme nyt yhtenäistä kompromissia, jossa meidän tavoitteemme työntekijöiden yhdenvertaista kohtelusta voidaan sitten varmistaa. Ja toinen asia, joka on herättänyt keskustelua ja joka on vielä, mm, jossa vielä etsitään kompromissia, on nämä määritelmät johtajista ja asiantuntijoista ja neuvosto haluaa edetä näissä GATSin määritelmissä ja ottaa ne mukaan, mutta tuon Libe-valiokunnan herra Jakolinon johdolla olemme sitten tarmokkaasti puolustaneet parlamentin kantaa. Ja tässä neuvottelut jatkuvat ja osapuolet ovat vasta osoittaneet oma, omat kantansa, mutta tällä hetkellä, tällä hetkellä emme ole vielä edenneet trilogeissa tähän työllisyysvaliokunnan vastuulla olevaan artiklaan 14. Mutta aion kyllä puolustaa niitä kantoja, joita valiokunnassa on vahvasti ollut esillä ja enemmistöllä päätetty. Kiitoksia. Kiitoksia oikein kovasti. Ja paljon onnea jatkossakin tässä asiassa. Me huomaamme, että voimme luottaa teihin näissä asioissa, että saatte tämän vietyä eteenpäin. Ja sitten toinen neuvotteluselvitys, se koskee direktiiviesitystä kolmansien maiden kansalaisten osalta, ja tässä ovat kyseessä kausityöntekijät. Grazie Presidente, sarò molto breve. Kiitoksia, puhun ihan lyhyesti. Kolmikanta neuvottelut alkoivat vasta eilen ja haluaisin sanoa kollegoilleni seuraavaa ongelmista. Meillä on ongelmia suhteissa neuvostoon, koska neuvosto aikoo esittää sellaisia kantoja, jotka muuttavat tämän direktiivin luonnetta. Siitä halutaan tällainen epämääräinen yleisluontoinen direktiivi, joka liittyy kausityöntekijän sopimuksiin, jos ei ole mitään rajoja, eikä kyse siis ole ainoastaan kausityöntekijät. Ja, ja komissio kiinnittää paljon huomiota tähän asiaan ja pyrkii pitämään meidät oikeilla raiteilla. Kyse on sellaisista asioista, jotka liittyvät kansalaisvapausten valiokuntaan ja näissä asioissa kollega Morais on erittäin hyvä kolmikanta neuvottelujen päätteeksi. Ajattelen, että olisimme antaneet komissiolle ja neuvostolle hyvää materiaalia, jotta voisimme sitten käydä läpi näitä kohtia ja asiakirjoja, joita olemme hyväksyneet tässä valiokunnassa ja muissa kokouksissa, joita tulevaisuudessa pidetään komission ja neuvoston kanssa, luulen, että olisi tarpeen, ja olen sitoutunut tekemään näin, että tuotaisin yhteen kaikki kollegat, jotka ovat olleet varjoesittelijänä aikaisemmissa keskusteluissa, jotta he voisivat arvioida sitä, että kuinka keskustelu etenee. Ja, ja sitten katsotaan niitä kohtia, missä tarvitaan sovittelua. Tämä on ollut joko äh, raskasta työtä, mutta hyvät suhteet kahden valiokunnan välillä ovat auttaneet meitä pääsemään keskusteluissa oikeille raiteille ja, raiteille ja estämään sitä, että äh, neuvosto sitten muuttaisi tätä koko luonnetta. Äh, no niin, kiitoksia kovasti tästä selvityksestä ja tässäkin haluan kiittää siitä, että äh, puolatte tämän valiokunnan näkökohtia. Me olemme tässä äh, esityslistassa hiukan jäljessä. Äh, pyydän tästä anteeksi kutsuvierailtamme. Me järjestämme kuulemistilaisuuden, joka liittyy omalaite mietintöön, jonka on laatinut Karima Delli, kun se on sosiaalisesta asuntotuotannosta ja sen avulla ulos kriisistä. Annan tästä esittelijälle ensin puheenvuoron ja sen jälkeen sitten kutsuvieraamme ja Euroopan komissio. Karima Delli ensiksi, olkaa hyvä. President, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puhujille, että olette tulleet tänne julkiseen kuulemiseen ja nyt annatte meille hieman selvitystä näistä aiheista. Hyvät kollegat, tämän mietinnön myötä haluan osoittaa, että kuinka tärkeässä asemassa julkinen asuntotuotanto on, kun pyritään pääsemään ulos kriisistä. Meillä on ollut hyvin vakava asuntokriisi, joka on edelleen käynnissä, ja tämä eh, todellakin vaikuttaa nyt Euroopassa tilanteeseen, ja talvi on tulossa, ja asunnottomien tilanne on sellainen, jota ei voida todellakaan hyväksyä. Ensinnäkin meillä on todella kiireellinen tarve pitää investoida tälle alalle. Ja sosiaalinen epätasa-arvo vain lisääntyy. Meillä on erittäin suuri määrä eurooppalaisia, jotka ovat köyhyysriskin partalla ja yhä enemmän tarvitaan asuntotilanteen parannevista köyhimpien osalta energian hinta ja myöskin nämä äh, leikkaukset tul, tul, tukiin ovat vaikuttaneet tilanteen huonontumiseen asunto oikeus. Tämä liittyy muihin perusoikeuksiin ja niitä on yhä vaikeampi toteuttaa tällä hetkellä ja voin vain pahoitella niitä politiikkoja, joita joissain jäsenvaltiossa on tehty, joissa todellakin pyritään vähentämään julkista asuntotuotantoa. Ja tämä vaikuttaa myös alueelliseen ja sosiaaliseen kohesioon näissä jäsenvaltioissa. Ja todellakin parlamentin pitää painottaa sitä, että tarvitaan tarpeeksi julkista asuntotuotantoa. Ja näin voidaan konkreettisesti myöskin vaikuttaa köyhyyteen. Meillä pitää olla avoimet kriteerit asunnon saamisessa ja todellakin meidän pitää myöskin torjua syrjintää asuntoasioissa. Tämä investointi asuntotuotantoon myöskin vaikuttaa Euroopan ikääntymisongelmaan. Pitää ottaa huomioon nuorten tarpeet, ja myöskin syrjäytyneiden henkilöiden ja tietysti asunnottomien tilanne. Tämä on kiireellinen asia, sosiaalinen kysymys, mutta myös taloudellinen kysymys, koska julkinen asuntotuotanto on tärkeässä vahvassa asemassa makrotalouden vakauttamisessa. Ja se vaikuttaa myös tähän koko asuntotuotannon ikään kuin sykliin ja ilmiöihin. Olemme esimerkiksi Espanjassa nähneet, mitä on tapahtunut. Julkisen asuntotuotannon investoinnit pitää ottaa paremmin huomioon makrotalouden valvonnassa Euroopan budjetissa. Julkinen asuntotuotanto todellakin on ikään kuin vipuvoimana kestävän kehitykseen pitää ottaa huomioon uusiutuvat energiatuotannon tapat. Tämä on hyvä koko planeetalle ilmaston kannalta. Se on hyvä kansalaisille, eurooppalaisille ja erityisesti laskujen, energialaskujen väärät vähenee. Ja myöskin rakennerahastot ovat tässä erittäin tärkeässä asemassa. Investointipankki pitäisi todellakin edistää investointeja julkisen asuntotuotantoon. Ja se, mitä me tarvitsemme tällä hetkellä, tarvitsemme koulutusta näillä vihreillä alueilla. Meidän pitää luoda paikallisia työpaikkoja, joita ei voida siirtää. Meillä pitää olla tarvittava määrä jo seuraavissa monivuotisissa rahoituskehityksissä tätä tarkoitusta varten. Ja pitää myöskin pystyä käyttämään näitä käyttämättömiä varoja julkisen asuntotuotantoon. Tässä tämän mietinnön peruspilarit, joita aion esittää tässä valiokunnassa ja nyt en todellakin odotan, että saisin jonkinlaisia vastauksia, jotta pääsimme etenemään tällä tiellä ja voisimme muistuttaa, että julkinen asuntotuotanto voi todellakin olla hyvä apu tähän kriisitilanteeseen. Merci. Alors, Kiitoksia. Minä toivon, että kutsuvieraamme ovat ymmärtäneet nämä kysymykset, joita olemme esittäneet, ja toivottavasti voimme, voitte hiukan valaista meidän valiokuntaamme. E, tämä on kriittinen hetki. Minä muistan kyllä sen, että tämä oma-aloitemietintö e, on sellainen, että sitä tarkastellaan ja siitä keskustellaan, e, kun nyt olemme Eh, monivuotisen rahoituskehyksen eh, neuvottelujen loppuvaiheessa. Ja eh, siinä on myös sosiaaliset näkökohdat. Asiasta on tehty myös kyselyitä Eh, niin, että komissio on saanut eh, lisätietoa asiasta ja eh, tässä ne tietyt julkisen asuntotuotannon tukimuodot tulevat esiin. Tämä on hyvin kiireellinen asia poliittisesti. Teiltäkin odotetaan konkreettisia vastauksia siihen, mitä pitäisi ehdottaa, jotta päästään tästä kriisistä eteenpäin. Minä annan puheenvuoron ensin Claire Rumeelle. Hän on pääsihteerinä Euroopan ähm, European Liaison Committee for Social Housing äh, Sekohasissa. Ja me tarkastelemme tosiaan tätä äh, asiaa tässä. Teillä on kymmenisen minuuttia käytettävissänne. Olkaa hyvä. Kiitoksia Euh, euh, Meillä on tässä melkein 30 euh, kalvoa, joten äh, emme äh, Sekodas on äh, eurooppalainen verkosto, joka edustaa kaikkia niitä tahoja, jotka kaiken kaikkiaan tarjoavat 25 miljoonaa asuntoa. Kyse on julkisesta osuus kuntatuotannosta ja vastaavasta aivan nopeasti vastaisin näihin kysymyksiin. Eli minkälaisia poliittisia keinoja EUlla voisi olla parantaa tilannetta. Ja tosiaankin aion ensin muistuttaa teitä historiallisesta tekijästä, Euroopan parlamentti on aina ollut äh, merkittävässä roolissa äh, asuntoasioissa. 2005 äh, Euroopan parlamentti kysyi neuvostolta ja komissiolta, että pitäisi katsoa, miten voitaisiin avata rakennerahastot ajatellen energiatehokkuutta asunnoissa. Ja aivan johdonmukaisesti Euroopan parlamentti on palannut tähän vaatimukseensa. Tässä ei ole minkäännäköisiä esteitä tai sellaista eh, kysymystä, jossa ei olisi eurooppalaista ulottuvuutta. Ja minun mielestäni tässä eh, mietinnön tavoitteena on laittaa seuraava eh, rakennuspalikka tähän, tähän asiaan, joka, joka alkoi jo useita vuosia sitten. Asuntokysymykset ovat Euroopassa merkittäviä huolenaiheita eurooppalaisten keskuudessa. Tästä asiasta on tehty selvitys Elämänlaatu selvitys on osoittanut neljä johtopäätöstä. Ensinnäkin asuminen, sen laadunkin pitäisi parantua, mutta yksi merkittäviä trendejä on myös asumisen epävarmuus. 40 prosenttia eurooppalaisista tämän selvityksen mukaan heiltä kysyttiin, että onko heillä mahdollisuutta maksaa asumisestaan seuraavan vuoden aikana. Silloin ei oltu varmoja siitä. Ja, eli asuminen on aina ollut kriittinen realiteetti monelle kuluttajalle ja tällä hetkellä se on sosiaalinen haaste, joka on aivan etusijalla. Tässä on tiettyjä lukuja. Asumisen epävarmuus, se on meille sellainen kysymys, jonka haluaa, johon haluaisimme vastauksen tässä mietinnössä. Ja tietenkin kriisin vaikutus asumiseen ja mahdollisuus päästä kriisistä ylös. Tässä julkinen asuntotuotanto ja kriisi ei tässä ole muutoksia tapahtunut hyvinkään nopeasti. Kriisi eh, tarkoittaa sitä, että ei ole ollut mitään politiikkaa, sosiaalista tai eh, julkisasuntopolitiikkaa 20 vuoteen. Eh, Eurooppa Tämä on sinänsä jo ongelma, koska 20 aika, vuoden aikana ei ole investoitu kohtuullisen hintaiseen asumiseen. Yhdessäkään maassa ei ole oikeastaan saatu aikaan samantyyppistä asuntotuotantoa kuin muu asuntotuotanto on ollut. Ja niinpä tässä on suosittu lähinnä as, omistusasumista ja näin 20 vuoden aikana on syntynyt sellainen kriisi, joka aiheuttaa suuria ongelmia. Mutta jos tällä hetkellä pitää miettiä, tässä mietinnössä pitäisi ehdottaa tulevia poliittisia toimenpiteitä. Tässä täytyy pitää mielessä tämä aikajänne asuntopolitiikka 20, 30, 40 vuotta, että saadaan aikaan jonkinnäköistä tarjontaa, julkista tarjontaa. Ja tässä palaisin ensinnäkin äh, köyhyyden torjuntaan äh, niin, että äh, sillä päästäisiin kriisistä yli. Ja tämä on merkittäviä kysymyksiä siinä, missä voitaisiin Euroopan tasolla puuttua asioihin. Energiaköyhyys, erittäin monet maat, siellä energiamenot ovat ikään kuin toinen vuokra. Se ei ole mikään pieni lisämaksu, asumiskustannuksiin, vaan se on aivan toinen. Se saattaa olla aivan samankokoinen kuin asumiskustannukset muutenkin, nämä energiakustannukset. Niinpä Eurooppa-tasolla voidaan toimia näin tulevina vuosina. Kyse on energian sisämarkkinoiden vapauttamisesta ja tässä komission, Euroopan komissio on antanut ehdotuksensa ja eh, se aikoo mahdollisesti saada aikaan eurooppalaisen määrittelyn eh, haavoittuvista kuluttajaryhmistä. Eh, kyse ei välttämättä ole sellaisesta lähestymistavasta, joka pitäisi, jonka pitäisi vallita, vaan kuten on keskusteltu aikaisemmin, täytyy miettiä näitä energiakustannuksia, jotka taataan kuluttajalle, olipa kuluttaja millainen tahansa, eikä sitten luoda enää uusia määritelmiä haavoittuvuudesta, jotka muuttuvat koko ajan ja hankaloittavat vain sosiaalipolitiikkaa enemmän kuin ratkaisevat minkäänlaisia ongelmia. Ja tässä siis energiamarkkinat ja siinä eurooppalaiset direktiivit. Ja sitten toinen ulottuvuus, tässä Euroopan parlamentti on ollut aina liittolaisemme ja valtavasti on muutettu eurooppalaista järjestelmää, eli mahdollisuudet investoida energiatehokkuuteen, miten lisätään asumisen energiatehokkuutta. Haluan muistuttaa tässä, että jos halutaan uudistaa 33 prosenttia eh, asuntokannasta Euroopassa joka vuosi 1,5 eh, miljoonaa työpaikkaa, eh, nämä ovat sellaisia työpaikkoja, jotka jatkuvat. Eli tämä on mahdollinen, tässä on mahdollinen vaikutus työllisyyteen myös ja tällä hetkellä on nähtävissä jo uusi mahdollisuus, joka on nyt avautunut Euroopan parlamentillekin, kun te neuvottelitte energiatehokkuusdirektiivistä. Siinä on velvoite asetettu energiantuottajille, että vähennetään joka vuosi puolitoista eh, prosenttia eh, loppukulutusta eh, energiassa. Ja tässä 7,7 artikla tulee esiin pitäisi tällä tavoin tunnistaa tämä artikla. Se on yksi tapa, jolla voidaan rahoittaa rakennerahastojen kanssa muita tukia, julkisia tukia tällä alalla. Energiatehokkuus aivan erityisesti tuli esiin tässä artiklassa, jotta voitaisiin torjua energiaköyhyyttä. Nyt täytyy muistaa, että energiaköyhyys, äh, äh, aivan kuten energiatehokkuuskin, äh, siinä ei ole mitään taloudellista mallia välttämättä on sellaisia taloudellisia malleja, jotka maksavat itse itsensä nämä energiasäästöt, mutta tässä puhutaan nykyisestä energiaköyhyydestä niiden osalta, joilla ei ole varaa maksaa energiasta. Ja tämä on se viesti, jonka halusin välittää teille. Erittäin tärkeää on muistaa, että meillä on tietyt rahoitusvälineet, joilla voidaan puuttua, puuttua energiaköyhyyteen. Ja sitten lopuksi vielä, aika taitaa loppua, menen pääviestiimme, eli tässä kuvitelkaa, että Euroopan unioni voisi todellakin investoida aivan suoraan tai epäsuorasti kohtuullisen hintaiseen asumiseen. Nämä erityissuositukset maakohtaisesti, joita Euroopan unioni on antanut, tietyt maat ovat saaneet erityissuosituksia asuntomarkkinoita ajatellen, jotka ovat hyvin epävakaat, koska tätä kautta syntyy myös paljon talouden epävakautta. Tässä nämä komission ehdotukset tai suositukset, ne ovat usein hyvin suuntautuneita, eivätkä vastaa olennaiseen kysymykseen, eli mikä, mikä on kohtuullinen hinta asumiselle. Antaisin tästä ainoastaan pari lukua täytyy katsoa, mikä on rakentamisen taso eh, Englannissa tällä hetkellä. 110 000 eh, ja 390 000 uutta eh, kotitaloutta. Koko ajan puuttuu 250 000 asuntoa. Nyt on jätetty 20 vuotta taakse tekemättä mitään niin, että ei ole rakennettu riittävästi asumisyksikköjä ja tämä on ongelma joka voidaan nyt ratkaista niin, että saadaan investointeja julkiseen asuntotuotantoon ja pyydettäisiin Euroopan investointipankilta toimenpiteitä, jotka kohdistuvat julkiseen asuntotuotantoon. Ja Todellakin, jos halutaan eh, saada aikaan vakaat asuntomarkkinat, silloin eh, meidän pitää pystyä tuottamaan myös eh, kohtuullisen hintaisia asuntoja. Kiitoksia ja nyt voimme mennä seuraavaan kutsuvieraaseemme Barbara Steinberger, Hän on päällikkönä, yksikön päällikkönä kansainvälisen vuokralaisten liiton järjestössä. Thank you very much for giving us... Kiitoksia, että saimme mahdollisuuden tulla puhumaan tänne valiokuntaan. Me edustamme 68 liittoi kaikkialla maailmassa ja puhumme kuluttajapuolelta vuokralaisten edustajien puolesta. Ja palaan tähän haavoittuvassa mm, asemassa olevaan kuulutaan tätä me teemme koko ajan. Annamme oikeudellista tukea, apua vuokralaisille ja haluaisin kiinnittää huomioon hieman tähän näihin ikään kuin kysyntäpuoleen markkinoilla. Ihan aluksi haluaisin puhua oikeudesta asumiseen asuntoon. Kun puhutaan asumisesta, niin pitää tunnistaa, että asuminen, asumisoikeus on perusoikeus ja meillä on myös oikeus perusta tähän Joskus tämä unohdetaan, mutta se on itse asiassa perusoikeuskirjaan merkitty, eli oikeus sosiaalitukeen, asumistukeen ja ihmisoikeusvaltuutettu Euroopan neuvostossa Thomas Hammerberg on sanonut, että erityisesti näinä aikoina, kun on talouskriisi päällä, niin tämä asuntotarve, jota on olemassa jo Euroopassa, se on myöskin pahentunut kriisiaikana, eli pitää myös tutkia näitä, tätä oikeutta asumiseen. Sitten meillä on myös toinen e, perusoikeus. Meillä on Euroopan, Euroopan sosiaalinen peruskirja, sen artikla 31, ja siinä myöskin puhutaan siihen, että pitää tehokkaasti pystyä toteuttamaan tai noudattamaan tätä asumisoikeutta, ja jäsenvaltioiden pitäisi ottaa nämä oikeudet mukaan kansallisiin perustuslakinsa. Ja hyvät naiset ja herrat, meidän pitäisi ainakin odottaa, että EUn jäsenvaltiot katsovat, että ne ovat sitoutuneita tähän eurooppalaisen sosiaaliseen peruskirjaan, mutta täytyy sanoa, että valitettavasti kaikki EUn jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole edes ratifioinut sitä, eli todellakin pitää tehdä jotakin kipeästi. Ja hyvin tärkeää, jos halutaan ikään kuin parantaa tätä tilannetta, tätä oikeutta. Meillä pitää myöskin olla sellainen mahdollisuus, että tämä asia otetaan tuomioistuinten, se kuuluu tuomioistuinten toimivaltaan silloin, kun näitä oikeuksia on rikottu. Ja edustajani tässä, tai edeltäjä, edeltävä puhuja puhuu, puhui jo siitä, että pitää tutkia asuntopolitiikkaa tarkemmin ja se on yksi tärkeä pilari sosiaalisen kohesion alalla Euroopassa. Ihan muutama luku. Asuntokulut ovat suuri osa kulutuksesta, 30 prosenttia keskimäärin Euroopassa. Ja jos sitten katsotaan näitä köyhimpiä talouksia, niin se on jopa 40 prosenttia. Eli Euroopan parlamentissa pitäisi tarkemmin tutkia sitä, että miksi on olemassa näin suuri lisäys asumiskustannuksissa ja kuinka sitten voisimme tästä, tähän vaikuttaa. Tämä on suurin eh, vaikuttava tekijä talouksien köyhyyteen. Puhutaan 78 miljoonasta Eurooppa, Euroopasta ihmisestä, jotka ovat köyhyysriskin eh, rajalla. Ja tämä asuntokustannus on juuri suuri syy tähän. Kuinka tästä eh, loukusta sitten päästään eroon? Haluaisin kertoa teille jotakin mallista, jota, jota kutsumme termillä, ikään kuin neutraalisuus, vuokralaisen neutraalisuus tai puolueettomuus. Meidän mielestämme tämä on perusta oikeudenmukaiselle asuntopolitiikalle. Ja oikeudenmukainen asuntopolitiikka tarkoittaa vain yhtä asiaa. Se tarkoittaa sitä, että kun meillä on esimerkiksi ihmisiä, jotka asuvat osuuskunta-asunnoissa tai vuokra-asunnoissa tai oma-omisteisissa asunnoissa. Kaikkia näitä ihmisiä pitäisi tukea samalla tavalla valtion puolelta. Ei pitäisi olla mitään syrjintää, mitään ryhmää kohtaan, ja tämä on perusta toimivalle asuntomarkkinoille, mutta todellisuus on hieman erilainen. Kaikki tiedämme sen. Suurin osa eu jäsenvaltioista ja kaikista maailmanvaltioista tukevat yleensäkin tällaista omaomisteista asumista, eikä näitä kahta muuta asumismuotoa. Ja tämä sitten johtaa niin kutsuttuun asuntomarkkinoiden tiettyyn toimintatapaan, jota meidän pitäisi muuttaa. Eli nämä heikot ryhmät asuvat huonommissa asunnoissa ja sitten vahvemmat ryhmät paremmissa asunnoissa. Eli tämä sääntö, josta puhumme, tämä vaikuttaa erityisesti nuoriin, maahanmuuttajiin, opiskelijoihin. Ne ovat näitä heikompia ryhmiä ja meidän pitää todellakin tutkia, että kuinka voimme parantaa näiden ryhmien tilannetta, koska todellakin kukaan pankki ei anna näille ryhmille rahaa, jotta ne, he voisivat ostaa omia asuntoja, joten ne todellakin tarvitsevat vuokra-asuntoja, julkisia asuntoja tai osuuskunta-asuntoja. Ja mikä on myöskin ennakkoedellytys, että sillä, että tämän tyyppinen asumismuoto olisi houkuttelevaa, se on turvallisuus, eli vuokralaisen turvallinen tilanne. Kukaan ei halua tulla vuokralaiseksi, jos häntä ei sitten suojella epäreiluilta häädöiltä tai ylisuurelta vuokralta. Ja meidän pitää myöskin tutkia sitä, että minkälainen tilanne on kesken Itä-Euroopan maissa, jossa ei ole vakaata järjestelmää vuokralaisen suojaamiseksi ja turvaamiseksi, joten meillä on paljon tehtävänä vielä, ja ne jäsenvaltiot, joissa on oikeudenmukainen tilanne, ne pitäisi todellakin auttaa muita jäsenvaltioita, joissa tilanne ei ole vielä näin hyvä ja tällaista järjestelmää ei vielä ole. Ja haluaisin vielä palata tähän neutraalisuuden tai puolueettomuuden äh, käsitteeseen. Asuntopolitiikan pitäisi pyrkiä antamaan kunnollista, kunnollisia asuntoja. Ja tämä on minun suositukseni. Eli pitää olla realistisia, sataprosenttinen oma omisteinen asumismuoto ei ole realistista kaupunkialueella. Me tarvitsemme kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, eli ei sellaisia, joissa omistajat itse asuvat, vaan tämä on erittäin tärkeää kaupungeissa ja kaupunkialueilla, että on vuokra-asuntoja. Tässä kollegani jo sanoikin tai puhuikin tästä talouskannustimisesta, eli mitä voimme edistää kohtuuhintaista asumista. Ihan pari kommenttia vielä Saksasta. Raportti, joka ensi viikolla julkaistaan, KFV-pankin osalta tämä on, on osoittanut, että yksi euro, joka investoidaan energiatehokkuuteen, itse asiassa tuottaa 4-5 euroa Eli tämä on tämä talousvaikutus, joka oli esillä aikaisemminkin. Ja sitten toinen lukema Alankomaista. Tämä on tällainen keskustilasto, virasto, joka on sanonut, että jos investoidaan yksi miljardi euroa, niin se johtaa talouskasvuun 0,14 prosentin kasvuun ja myöskin 5000 työvuoden lisääntymisen. Eli valtio saa 0,5 miljardia enemmän ALV-tuloja ja myöskin eh, tuloveroja. Eli jotta meillä olisi parempi asuntotaso, Meidän pitää todellakin päästä eroon näistä pitkistä jonotusajoista, joita jokaisessa jäsenvaltiossa on tällä hetkellä. Tämä on todellinen ongelma. Ja toiminta alueet ovat melko selviä. Myös EUlla on hyvin selkeät toimivaltuudet tietyillä aloilla. Euroopan investointipankilla pitäisi olla paljon progressiivisempi asema. Se rahoittaa jo infrastruktuuria, miksi se ei rahoittaisi myöskin kohtuuhintaisia asuntoja. On erilaisia hankejoukkovelkakirjoja ja me keskustelemme tällä hetkellä budjetista. Meillä on myöskin Euroopan sosiaalirahasto. Pitäisi tutkia paremmin tällaisia naapuruushallinto-ohjelmia, jossa autetaan naapureita. Meillä on myöskin Euroopan aluekehitysrahasto, jolla on myöskin oma ohjelma, mutta silläkin alla voitaisiin tehdä enemmän, jotta oltaisiin tuottavimpia. No, pääasiallinen viestini on nyt se, että meillä on myös joitakin vakavia esteitä. Ja hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentista te voitte saada meidät ulos tästä tilanteesta. Meillä on tällainen valtionaputapaus, niin kutsuttu alkuperäinen tapaus, ja tässä päätöksessä määritelty kohderyhmä julkiselle asuntotuotannolle, ja tämä määritelmä on todellakin, sanoisin, katastrofaalinen. Komissio on sitä mieltä, että julkinen asuntotuotanto pitäisi olla saatavilla ainoastaan ryhmille, jotka ovat sosiaalisesti heikossa asemassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan komissio suosii sitä, että alennettaisiin tulotasoja, jotka oikeuttavat julkiseen asuntoon, tuotantoon. Ei tämä tarkoittaa sitä, että tämä keskiluokka ei enää saa pääse käsiksi näihin asuntoihin ja meidän pitäisi olla päästä eroon tästä määritelmästä, joka on vielä Euroopan komissiossa valloillaan ja siksi pyytäisinkin teiltä en pieniä asioita, vaan suuria asioita. Tätä Joakim Ammonian pakettia pitäisi ikään kuin pystyä muuttamaan. Ja sitten viimeisenä meidän pitäisi vahvistaa voittoa tavoittelematonta sektoria. Meillä on paljon yksityisiä investoijia, mutta on erittäin tärkeää, että katsomme, että miten voimme edistää voittoa tavoittelematonta sektoria asuntoalalla. Euroopan ohjausjakso, siinä, siitä on sanottu paljon. Annan teille joitakin parhaita käytäntöjä. Viinissä esimerkiksi on ollut erittäin hyvä asuntojärjestelmä ja Salzburgissa on myöskin saatu kiinnostavia tuloksia asuntorahastoista. Meillä on muita esimerkkejä, esimerkiksi Ranskasta ja myöskin Tsekin tasavallassa on ollut osuuskunta asuntoalalla kehitystä. Paljon hyviä esimerkkejä, kiitos. Kiitoksia oikein kovasti ja sitten vielä asiantuntija puheenvuorokierroksella annan puheenvuoron Euroopan komission edustajalle Julius Becker. Hän on 2020 osastosta eh, ja eh, köyhyyden torjuntayksiköstä. Eh, good evening, ladies and gentlemen. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. En ole valmistellut sen kummempaa esitystä, vaan esittäisin kolme lyhyttä kommenttia. Ja sitten voi tietenkin osallistua käytävään keskusteluun te tiedätte, että... Speak, uh, after. Tarkoittaako se sitä, että haluatte mieluummin puhua uh, jäsenten jälkeen? Oikein hyvä. Se säästää aikaa. Uh, Phil Benyon. Phil Benyon. Yes. Uh, uh, I'd like to thank... Haluaisin kiittää kollega Delia siitä, että hän on järjestänyt erinomaisen iltapäivän kokouksen parisen viikkoa sitten. Tämän päivän vieraamme, niin olen jo silloin tutustunut heihin ja en halua toistaa kaksi viikkoa sitten pitämään kokouksen sisältöä, mutta otettakoon esille lyhyesti muutamia seikkoja, Viime viikolla tai pari viikkoa sitten aloitin sanomalla, että tämä oikeus pitää olla perusteltua tietyssä määrin. Me emme voi ajoitua siihen tilanteeseen, että jokaisella on oikeus asumukseen, vaikka eivät halua maksaa vuokraa. Tällaisia ongelmia liittyy yksityisen sektoriin, sillä jotkut sanovat, että jos ihmiset eivät maksa vuokraansa, silloin hajoudumme ongelmiin. Se oli ensimmäinen kommenttini. Niin Paljon on keskusteltu energiatehokkuuskysymyksistä. Pari viikkoa sitten tarkastelimme Birminghamin, Pariisin esimerkkejä. Kävimme erinomaista keskustelua parhaiden käytäntöjen vaihtamisesta, eli miten eurooppalaisia rahastovaroja voitaisiin käyttää järkevähintaisen asumisen varmistamiseksi, mutta herää vain kysymys siitä, että miten voidaan saada aikaiseksi sellainen politiikka, jonka avulla voidaan luoda virikkeitä energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamiseksi. Se on aika vaikeaa meillä päin sähköyhtiöt rahoittavat parannustoimia ja yritykset saavat kotitalouksilta tämän palautuksena takaisin. Mutta tällaista ei ole muuten tarjolla ja tähän tulisi paneutua. Ja tiedän, että tulee olemaan aika lailla vaikea hoitaa asiaa siten, että se kuuluisi Euroopan unionin toimivaltuuksiin. Asia voidaan toki osittain hoitaa siten, että me vaihdamme parhaita käytänteitä, mutta tietenkin on olemassa vielä nämä varakysy, rahakysymykset ja tietenkin pankit, joiden kautta rahoitusta voitaisiin tämän tyyppisille toimille saada. Pari viikkoa sitten tuli esille myöskin kysymys koskien suunnittelutoimia kansallisella tasolla. Esimerkiksi Espanjassa kiinteistökupla puhkesi. Kyse oli lähinnä suurista kiinteistöinvestoinneista. Tyhjiä kiinteistöjä löytyy vaikka kuinka paljon ja meillä päin politiikka on johtanut siihen, että hyviä rakennuksia on purettu ja sitten korvataan ne huonopilaatuisilla asumuksilla. Eli politiikat ovat olleet oikeastaan väärän suuntaisia, joten minä uskon, että voisimme paneutua asiaan ja katsoa, mitkä olisivat ne parhaat käytänteet ja katsoa, mitä on tehty väärin. Toivottavasti tästä tulee hyödyllinen prosessi. Se saattaa kestää jonkin aikaa, mutta olen luottavainen sen suhteen, että hyviä tuloksia tullaan saamaan aikaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Serkas, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia asiantuntijoille, jotka tulivat tänne vieraaksi. Minä haluaisin sd ryhmän varjoesittelijänä. Haluaisin kaikki nämä asiakirjat käyttööni, koska tosiaan, niin tosiaankin ryhmäni ja kaikki täällä valiokunnassa ovat sitä mieltä, että asia on hyvin tärkeä, mutta tämä asia on aina vaan tärkeämpi, kun saamme nähdä kaikki ne sosiaaliset vaikutukset, joilla, joita kriisillä on vaikuttaa siltä, että tässä kriisi valaisee näitä valtavia epävarmuuksia, joita on yhteiskunnassamme. Ja tässä kyse ei ole ainoastaan niistä, jotka kärsivät epäoikeudenmukaisuudesta, vaan te painotitte erittäin hyvin sitä. Minä olen itse Espanjasta minun mielestäni on aivan absurdia, että maassamme on sellainen tilanne kuin on. Monet miljoonat ihmiset menettävät kotinsa ja siellä on koko ala sukeltanut. Myös, myös pankit ei, ovat tässä tilanteessa. Tämä on aivan absurdi tilanne. 20 vuotta on mennyt ilman järkevää politiikkaa. Niinpä olemme dramaattisella hetkellä. Meillä esimerkiksi työntekijät joutuvat ottamaan lainaa, kun ne eivät ole saaneet mitään palkkaa. Ei ole ollut mitään. On myös ostettu ja sen tähden, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja nyt on jo myöhää, mutta Euroopan pitäisi nyt tehdä jotakin, jotta saamme aikaan vastauksia. Ja meidän täytyy huomata myös se, että markkinoissa on aukkoja, puutteita. Siellä ei tuoteta samaa sama tilanteita kaikille. Ja niinpä vähäosaiset joutuvat kärsimään pahiten tällaisessa tilanteessa. Haluaisin nyt puheenjohtaja esittää yhden kysymyksen. Haluaisin tietää ensinnäkin, haluaisin, että tässä ei häiritä nyt eikä estetä sitä, että olisi kansallisia ratkaisuja kansallisella tasolla. Tässä ei pidä mennä pienimmän yhteisen nimittäjän mukaan. Meillä täytyy olla, niin kuin tässä sanottiin, meillä pitäisi olla mahdollisuuksia parantaa sosiaalisia standardeja. Ja, ja oikeudenmukaisuus ei ole sama kuin hyväntekeväisyys. Ja haluaisin tästä syystä, että meidän mietintämme, niin kuin sanoitte, se olisi edistysaskel, jotta me voisimme edesauttaa komissiota, jäsenvaltiota, jotta voitaisiin todellakin ryhtyä poliittisiin tekoihin. Ja lopuksi sanoisin vielä, olen aivan varma siitä, että Karimadellin kanssa varmasti teemme hyvää yhteistyötä ja minä yritän nyt toimia niin, että Karimadelli Delli eh, toimii eh, niiden eh, sanojensa mukaan, jota hän sanoi. Sen pitää olla hyvä ratkaisu sekä ihmisille että koko planeetalle. Seuraavaksi edustaja Kostello. Ja sitten Karima Deli, haluatteko te vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and thanks to the... Kiitos puheenjohtaja, kiitos esitteille, kiitos myös eh, vieraille erittäin kiinnostavasta ja tärkeästä esityksestä liittyen asuntoasioihin. On todellakin totta, että kriisin vaikutus on saanut ihmiset hyvin haavoittuvaan tilanteeseen omissa kodissaan, ja monet ihmiset tuntevat itsensä haavoittuvaksi ja pelkäävät asuntojen menettämistä, ja tähän pitää todellakin kiireellisesti kiinnittää huomiota. Minulla on joitakin kysymyksiä, joita ehkä vieraat tai komissionkin edustaja voisi käsitellä. Ja olen aikaisemmin ollut Dublinin kaupunginvaltuustossa, ja ehkä minulla on tietynlainen kokemus, huono kokemus julkisten ja yksityisen alan kumppanuuksista, jotka liittyy äh, tähän asuntokysymykseen. Ja kriisin alussa tämä tilanne on ikään kuin romahtanut. Moni ihmiset ovat olleet hyvin vakavissa kamalissa tilanteissa ja heidän toiveet uusista asunnoista, kodeista on murskattu ja itse asiassa tämä koko ö, asia, aihe liittyisi näihin julkisen ja yksityisen alan kumppanuuksiin ja puhutaan näistä asunto- lisäämisestä. Me tarvitsemme myöskin lisäkoulutusta ja myöskin sosiaalipalveluja ja työllisyyttä ja kaikkea muuta. Eli todellakin pitää koordinoida eri palveluiden asioiden välillä ja myöskin asuntoalan välillä. Ei voida vain lisätä asunto, asuntoja ja e, keskittyä vain siihen, vaan tarvitaan näitä muitakin aloja. Ja sitten energiatehokkuudesta olisin aivan samaa mieltä tästä, mitä sanottiin Barcelona-julistuksessa, on sanottu. Dublinin kaupunki on tähän sitoutunut, ja tämä voisi olla hyvä väline, jolla voitaisiin kehittää tätä energiahökkyyttä. Ja sitten tästä investointipankin investoinnista kohtuuhintaisiin asuntoihin halusin sanoa vain, että tiedän, että Irlannissa on hyvin, niin anteeksi, puhun liian nopeasti, pahoillani. Aina näin tuppaa käymään. Niin, pahoillani pyrin puhumaan mahdollisimman nopeasti, etten veisi liikaa aikaa. Mutta palaisin vielä niin, tähän me tarvitsemme todellakin sosiaalista ja taloudellista eh, lisää, lisää, lisäämistä tämän asuntolisäämisen lisäksi. Ja todellakin monet ovat sitoutuneet tähän Barcelonan asiakirjaan. Ja sitten tämä yksityinen alla. Monissa maissa on hyvin suuria puutteita näissä standardeissa, joita käytetään, ja olisi erittäin hyödyllistä, jos voisimme saada eurooppalaiset yhteiset standardit. Tiedän, että on ihmisiä, jotka elävät todellakin heikoissa olosuhteissa ja yleensä juurikin heikoimmassa asemassa olevat ihmiset ovat näissä vaikeimmissa tilanteissa, joten pidän erittäin hyvänä tästä näistä asuntoyhteisöjen ja järjestöjen työstä ja omassa maassani on tehty erinomaista työtä tällä saralla. Komissiolta kysyisin, miten tätä asiaa käsitellään komissiossa kollegiona, jos nyt Sanoitte, että pyritään torjumaan köyhyyttä ja strategiaa 2020. Myös kilpailukomissaari lähettelee kirjeitä sinne tänne. Siinä vaarannetaan julkinen asuntotuotanto. Minä haluaisin tästä hiukan selvitystä. Karima Deli ja seuraavaksi Euroopan komissio alkaa kutsuvierassa puheenvuorokierroksen. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen siihen, että kollegani huomaavat, miten ongelmallinen aihealue tämä asuntokysymys on. Minulla on useitakin kysymyksiä. Minä en ole samaa mieltä herra Serkasin kanssa tai olen samaa mieltä ensinnäkin ihmiset, ihmiset ja sitten planeetta. Ei se ole ensin toinen ja sitten toinen, vaan yhtä aikaa me torjumme asuntomuutta ja sitten samaan aikaan planeetta suojelemme. Mm, äsken puhuttiin hyvistä käytänteistä ja varsinkin ajatellen rahoitusta. Onko tiettyjä maita, sellaisia maita, joissa käytetään tällaisia rahastoja. Onko teillä konkreettisia, konkreettisia esimerkkejä näistä tilanteista, joissa on syntynyt paikallisesti työpaikkoja tätä kautta? Onko teillä mitään nämä lukuja näytettävänä näistä vaikutuksista? Ensimmäinen kysymys tämä. Ja sitten toinen seikka. Te mm, järjestöinä olette tietoisia näistä kiinteistökuplista. Minkälaisia välineitä tässä voidaan käyttää? Onko kyse vuokrien tasosta vai onko teillä jonkinnäköistä vastausta, kun katsotaan sitä, että rakennettaisiin myös vähäosaisille enemmän asuntotuotantoa tässä ehkä tasapainoa myös yksityismarkkinoilta? miten voisimme kannustaa jäsenvaltioita tähän, vai onko mitään muita keinoja säännöstellä näitä markkinoita. Ja sitten kolmantena asiana ottaisin esiin asuntojen, julkisten asuntojen saatavuuden ja oikeuden asuntoon. Tämä on valitettavasti sellainen aihe, jota ei käsitelty. Se on kuitenkin hyvin tärkeä aihe. Kiitos. Öö. No niin, Rebecca komissiosta. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olette oikeassa sanoessaan, että sosiaalisella asuntotuotannolla on keskeinen rooli pyrittäessä taistelemaan Euroopan köyhyyttä vastaan. 2020 strategian mukaisesti tietyissä maissa juuri köyhyystaso on hyvin alhainen, mutta sanottakoon, että jokaisella on oikeus asumuksen, mutta se ei tarkoita, että Euroopan unionin pitäisi ryhtyä toimiin. Komissiolla ei ole hirveästi pelivaraa. Se voi tietenkin rohkaista toimintaan, mutta ei voi ryhtyä juridiseen tai lainsäädäntötoimintaan tällä alalla. Jos katsotaan valintotukikysymyksiä, niin se ei aiheuta sosiaalisen asuntotuotannon puolella ongelmia. Se kuuluu poikkeusmääräyksiin ja tämä alkuperäinen ehdotus, se on aika lailla äh, käristetty esimerkki sosiaalisesta asuntotuotannosta, joka on karannut käsistä. Me tiedämme, että Alankomaista löytyy yhtä paljon äh, tällaista sosiaalista asuntotuotantoa kuin Saksassa, jossa kuitenkin väkimäärä on viisinkertainen, joten Alankomaiden ongelma ei ole yleistettävissä koko EU-hun. Jos olisi, niin silloin emme puhuisi täällä tänään sosiaalisesta asuntotuotannosta. Entä sitten tämä Ranskan ongelma? No, valitettavasti en voi sanoa mitään, koska en ole asiantuntija. <clears throat> Voin varoittaa teitä kyllä siitä, että siinä on kyllä äh, äh, merkittävä tapaus ja voisitte käydä läpi sitä ja siinä voisitte auttaa meitä DGnä. Valtiontukimääräyksiä on muutettu ja juuri sosiaalinen asuntotuotanto on suljettu soveltamisalan ulkopuolelle. Ja silloin kun on olemassa poikkeuksia, niin silloin on olemassa raja, joka voidaan ylittää ja silloin tulee kriisejä. Ja kollegoiden on tietenkin reagoitava tähän kriisiin. Sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, rakennerahastot, sosiaalirahastot ja muut tarjoavat erinäisiä mahdollisuuksia sosiaalisen asuntotuotannon lisäämiseksi on olemassa lukuisia välineitä, esimerkiksi aluekehitysrahaston avulla voidaan tukea myöskin voittoa tuottavaa asuntotuotantoa, mutta rahastojen kokonaisbudjetti riippuu pitkälti siitä, mikä on budjettineuvotteluiden lopputulos, ja sitähän me emme vielä tiedä. Meillä on oma ehdotuksemme katsotaan, mitä tulevan pitää. Sitten kiinnittäisin huomion toiseen komission ehdotukseen, ja se liittyy siihen, että perustetaisiin uusi rahasto, josta hyötyisivät vähän varaisimmat 2,5 miljardia varataisiin tähän, ja tämän rahaston avulla voitaisiin kitkeä kodittomuutta, eli ihmiset saisivat pysyvän asumuksen käyttöönsä. Tämä on tärkeä väline Tämän halusin ottaa esille. Jos tämä ehdotus menee läpi, niin se voi todellakin ratkaisevasti muuttaa sitä tapaa, jolla voimme puuttua tähän kriisiin. Sitten yhte, yhteiset standardit, niin kuin täällä sanottiin, EUlla ei ole vielä mitään aloitteita pöydällä, ainakaan komission taholta ei ole mitään sellaista pöydälle, joten en voi siihen lisätä mitään sen kummempaa. Eipä sitten mitään sen kummempaa tässä vaiheessa. Kiitoksia. Thank you very much, but, uh, Kiitoksia kovasti, mutta mm, voin sanoa jo ilman kuulemistakin, että ajatus, että uusi rintama kaikista vähävaraisimmille olisi hyödyllinen, jos halutaan ratkaista EUn sosiaalisen asuntotuotannon kysymys. että tiedätte, että me haluamme vain No niin, <laughs> en, en osaa sanoakaan tätä englanniksi, joten ranskaksi tämä budjetti, joka on tätä rahastoa varten näille kaikista vähävaraisimmille, se ei voi rahoittaa edes näitä ruokapankkeja. Tässä mennään aika vaikeisiin keskusteluihin, joten annan asiantuntijoille puheenvuoron. Minä tietenkin otan panen merkille tämän komission hyvän tahdon, mutta tässä pitäisi kyllä olla johdonmukaisempi ja siinä pitäisi olla muitakin, muitakin keinoja kuin käyttää ruokapankkirahaa. Annan nyt vielä viideksi minuutiksi teille. Tässä täytyy rajoittaa aikaa. Näin mennään. Indeed to answer, maybe, I don't know if, oh no. Niin, onko mahdollisuus palata näihin minun kalvoihin, niin siinä oli yksi, no en. ensinnäkin kun puhutaan tästä sosiaalisesta ja taloudellisesta vaikutuksesta ja siitä, että tällä alalla toimitaan yhteydessä talou- tai asuntoalan kanssa. Tämä on se, mitä uudessa ehdotuksessa oikeastaan esitetään. Eli todellakin pyydetään tällaista lähestymistapaa. Ja tämä kalvi, jonka halusin esille, niin, tämä nyt, tai tämmöinen väärä suunta, niin tässä halusin osoittaa, tai vastata oikeastaan eh, edustaja Delin kysymykseen. On paljon tutkimuksia monissa eri maissa, Tsekin tasavallassa, jossa on tehty paneeliohjelmia erityisesti tällaisiin eh, tiettyihin rakentuisiin. Ja tässä näkyy se lähestymistapa, skenaarin lähestymistapa. Ja haluaisin näyttää oikeastaan, että kun katsomme tätä energiatehokkuusongelmaa, niin aina ajatellaan sitä, että pitää luoda työpaikkoja, tai, tai luoda työpaikkoja, kun asetetaan tällaisia aurinkopaneeleja kadolle, mutta oikeastaan se, mitä tässä luodaan, työpaikat, joita luodaan ja työpaikat, jotka häviävät, niin tärkein tai eniten työpaikkoja luodaan tällaisilla alueilla, sosiaalialueilla, palveluilla. Tämä liittyy siihen, että ei ainoastaan voida asettaa näitä paneeleja katolle, vaan pitää tehdä paljon sosiaalityötä, kun, tai paljon työtä, huoltotyötä ja ylläpitotyötä. Eli tämä ajatus oikeastaan näistä energiatehokkuusongelmista on sellainen, joka ei liity ainoastaan näihin teknisiin töihin, vaan hyvin laajasti, kattavasti moniin, moniin muihinkin työpaikkoihin, joita voidaan luoda tällä alalla. Ja sitten tämä laatustandardi vuokran asumisen osalta. Tämä on hyvin hankala asia, koska tämä liittyy myöskin rakennuskustannusten nousuun viime vuosien aikana, koska katsotaan tuotantoa pääasiassa. Ja sitten nämä tuotteet, hyvin korkeatasoiset tuotteet ja ja jos halutaan, että meillä on hissi, niin sen saa tilattua ainoastaan kahdelta parilta yritykseltä, koska muuten ei ole standardin mukaisia, niin kyllä tietysti standardia pitää parantaa, mutta tämä on hyvin hankalakin kysymys toisaalta. Sitten kysymys, joka liittyy siihen, että mitä voidaan tehdä, tai mikä voi olla, mitkä voivat muut välineet, koska kyseessä ei ole ainoastaan kysynnän lisäämistä. Toinen yksi asia on tietysti kuluttajien suojaaminen, turvaaminen esimerkiksi Unkarissa tai muissa maissa, joissa nämä asuntovelat ovat todellakin saaneet ihmiset köyhyyden kiikkiin vuosiksi. Tämä on sellainen asia, jota voidaan muuttaa ja tämä myöskin auttaa asuntomarkkinoita, koska jos kuluttajia ei suojella asianmukaisella tavalla markkinoilla, niin sitten koskaan ei saada hyviä tuloksia lopulta. Ja sitten toinen asia, jota voidaan tehdä, on se, että todellakin muis, mo, joissakin maissa on tällainen asuntokanta, jota voidaan siirtää julkiseksi asuntomuodoksi. Kyseessä on ainoastaan se, että tarvitaan poliittista tahtoa ja pitää miettiä sitä, että kuinka voitaisiin kriisiratkaisuna toimia. Ja tietysti Irlannissa todellakin on näitä tiettyjä järjestelmiä, joissa pankit siirtävät tätä asuntokantaa tai muuttavat sitä ikään kuin julkiseksi asuntomuodoksi, mutta tässä pitää keskustella pankkien ja muiden toimien välillä, mutta tämä on yksi tapa eh, toimia. Ja tietysti voidaan auttaa osuuskuntia asumista ja voidaan tällaista yhteisjaettua omistajuutta tukea. Eli ei ajatella sitä aina tällainen oma omistusasuminen ja toisaalta vuokra-asuminen ikään kuin vastakkain, vaan tässä on myös erilaisia välimuotoja. Sitten parempi kulutus tai ennaltaehkäisyä, kuinka voitaisiin muuttaa sitä tapaa, jolla EU tällä hetkellä tarkastelee asuntomarkkinoita ja tekee näitä, näitä suosituksia, joka aliarvioi tilannetta. Meillä on maakohtaiset suositukset ja nämä mietinnöt joista te äänestätte pian tai joista haluatte, jonka tarkistuksia haluatte vielä käsitellä. Näissä todellakin pyritään, pitäisi pyrkiä muuttamaan tätä logiikkaa. Eli jos nämä maakohtaiset suositukset ja näissä rahoitustilanteen vakauttamisessa katsotaan ainoastaan vuosi vuodelta tilannetta. Me emme pääse eteenpäin, koska pitää investoida 20 vuoden päähän ja joissakin monissa maissa tilanne on vaikea, eli todellakin pitäisi paremmin kohdentaa kulutusta ja että julkinen kulutuksen pitäisi, julkisen kulutuksen pitäisi todella luoda työllisyyttä ja resursseja tulevaisuutta varten. Ja resursseja puuttuu julkisen asuntotuotannon osalta Paljon on kritiikkiä esitetty monissa maissa siitä, että julkisen asuntotuotantoon pääsy ei ole tarpeeksi avointa ja tuotteet varmasti voivat tehdä toimia paremmin kuin mitä tällä hetkellä tekevät, mutta on tiettyä äh, lainsäädäntöä. Ja mitä tällä hetkellä tapahtuu on se, että pitää valita sen yhden naisen, tai naisen välillä ei ole neljä lasta ja sitten toisen naisen välillä, tai toisesta naista, jolla viisi lasta. Eli tämä on tilanne. Tähän ei ole mitään nopeaa ratkaisua. Kiitoksia kovasti. Eh, viisi minuuttia myös eh, seuraavaan. Kiitoksia kovasti. Mielenkiintoisia kysymyksiä. Te näette tässä, miten laaja tämä ongelmakenttä on, eh, kun itse edustan kuluttajia, vuokralaisia. Ja Minun mielestäni eh, tässä eh, voitaisiin puuttua näihin kaikkiin kysymyksiin avoimuudella. Eh, vuokran avoimuus, se on olennainen. Meidän täytyy katsoa sitä, miten sellaiset maat, joissa on korkeammat vuokrat, Sveitsi, Itävalta, Saksa, miten niiden vuokrajärjestelmä toimii. Ja se toimii niin, että siellä on, ollaan täysin avoimia. Siellä voidaan katsoa jopa internetistä Berliinin osalta, jos haluaa asua tietyllä kadulla, tietyssä talossa ja tiedättää talon iän, minkä, mikä on vuokra. Avoimuus on yksi keino siihen, ettei kiskota vuokria, ole kiskontavuokria. Ja meillä on tästä asiasta tietoja miten saadaan käyttöön sellaisia järjestelmiä, joissa on vuokratasot, vuokraaskelmat ja tästä voin antaa teille jopa lisätietoa. Tarvitaan avoin järjestelmä myös siihen, miten saamme investoitua energiatehokkuuteen vuokrissa. Erittäin hyvä, jos hyvin uudistettu rakennus, kunnostettu rakennus, siinä on tietenkin korkeampi vuokra kuin vanha kulunut rakennus. Erikoista, että vuokralaisten edustaja sanoi näin, mutta meillä täytyy olla toisaalta valtavia, valtavia säästöjä myös energiakustannuksissa. Tämä koskee myös vuokralaisia. Meillä on myös ähm, bruttovuokraneutraaliusperiaate. Siinä perusvuokra on korkeampi, koska mm, energiatehokkuus vaikuttaa kokonaisvuokraan 21, äh, jäsenvaltiossa. Jos äh, perusvuokra äh, on tasossa tai tasapainotettu energiakustannusten kanssa, niin meillä on jo erittäin hyvin toimivia mahdollisuuksia. Meillä on energiamerkinnät ja tästä asiasta on direktiivikin. Ne ovat pakollisia nämä energiamerkinnät monessa maassa, mutta meidän täytyy hiukan, hiukan niitä potkia, jotta ne tulisivat takaisin markkinoille. Tässä siis avoimuudesta ja palaisin tässä vielä Dublin kysymyksiin. Meillä on äh, julkis- yksityiskumppanuuden kanssa paljon ongelmia. Äh, näitä ongelmia on nähtävissä monissa muissa maissa ja sanoisin aivan selvästi, että äh, julkis-yksityiskumppanuudet ovat mielenkiintoisia, jos meillä on sosiaalinen vuokra-asuntosektori, joka, joka pitää perustaa tiettyyn maahan. Mutta julkis yksityiskumppanuus ei ole mikään keino silloin, kun halutaan auttaa asuntomarkkinoita, joita säätelee asuntopula ja vuokrakriisi. Niinpä meidän täytyy katsoa myös voittoa tavoittelematonta sektoria. Tämä pätee moneen maahan ja meidän pitäisi tarkastella myös sitä, minkä tähden tarvitsemme eh, voittoa tuottamatonta eh, tuotantoa. Siellä investoidaan myös ympäristöön, asuinympäristöön. Tämä pätee eh, lastentarhoihin, kouluihin, julkisiin rakennuksiin. Tämä on meillä merkittävä panos. Siinä ei synny tietenkään tuottoa ja siinä täytyy vähän tasapainotella loppuviimeksi. Sitten julkisen asuntotuotannon saatavuus, suuri ongelma tällä hetkellä. Minä itse asun Amsterdamissa ja jos haluaa asua Amsterdamissa, niin pitää odottaa julkista nämä asuntoa 12 vuotta. No niin, hienoa. Joten ainakin Alankomaissa, kun lapset ovat 18, silloin mennään heti sosiaalisen asuntotuotannon listoille, että saadaan sitten joskus asunto. Tässä pitää toimia hiukan eri tavoin ajatellen nuoria. Me tarvitsemme siinä jonkinlaisia muutoksia, muuten heillä ei ole mitään mahdollisuuksia päästä asuntomarkkinoille. No, Kiitoksia oikein kovasti tulkeille olitte täällä aivan loppuun saakka, mutta haluan tietenkin kiittää myös meidän asiantuntijoitamme, kutsuvieraitamme. Erittäin tärkeää, että lähdetään omaloite mietinnössä hyvältä pohjalta, selkeältä pohjalta. Ja mikä muu valiokunta olisi pystynyt käsittelemään tätä asiaa, ja juuri tämä valiokuntahan se on, jossa asia pitää käsitellä tältä pohjalta meillä on 20.21. päivä esittely. Meillä on mm, hyvin lyhyt määräaika tarkistusten jättämiselle 27. helmikuuta ja sitten äh, käsittely äh, maaliskuussa kompromissit 21. huhtikuuta ja seuraavana päivänä 23. Äh, päivä äänestys. Äh, nyt pääsimme äh, esityslistan loppuun. Erittäin hyvää äh, vuodenvaihdetta ja juhlakautta. Me tapaamme 14. tammikuuta. Meillä on silloin ylimääräinen kokous kello 19 Strasbourgissa.